Euh, Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää kaikille. Hiljaisuutta pyydän. Ehdottaisin, että nyt kaikki istuutuvat. Meillä oli työryhmän kokous, siksi olen myöhässä. Kokous venyi tavanomaista pidempään, koska me tarkastelimme Kreikan tapausta esimerkiksi ja myöskin muita seikkoja. Esityslista on teille jaettu, ei ole mitään huomautetta esityslistaan, se voidaan katsoa hyväksytyksi. No kun paljon Attends. Euh, simple, non, vous avez... Euh... Teille on kerrottu, että kohdat 15 ja 16 esityslistallamme hoidetaankin eri järjestyksessä, ensin 16 ja sitten 15, joten tässä muodossa voimme hyväksyä esityslistan. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen kokouksista, jotka järjestettiin 8. ja 12. syyskuuta. Eli niihin oli huomautettavaa, katsomme, että pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten kohta kolme. Kuten tavallista on, tämä kokous lähetetään internetin välityksellä, joten muistakaa tämä, kun puhutte. Koordinaattoreiden kanssa kävimme erittäin rikasta näkemysten vaihtoa eilispäivänä herra Richellin kanssa, joka on työllisyyspääosaston pääjohtaja. Tuossa kokouksessa me tarkastelimme työohjelmaa ensi vuodeksi, meidän valikuntamme työohjelmaa, ja otimme myöskin huomioon tietystikin komission tekemän työn. Toinen ilmoitusasia mitä tulee globalisaatiorahaston varojen mobilisointiin niin järjestäni ylimääräisen kokouksen, työryhmä kokoontui. Työryhmä, joka käsittelee FEM-valiokunnan asioita eilisaamuna. Kokous järjestettiin ja sen yhteydessä tapasimme Raskaisen ammattiyhdistys, ammattiyhdistys keskusliiton CGTn edustajia me keskustelemme kanssa on useista tapauksista, jotka liittyvät globalisaatiorahaston varojen käyttöön. Neljäs ilmoitusasia. Olisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Aliet Käreen, joka on meidän uusi hallintovirkamiehemme. Hän on koulutukseltaan juristi. Olen varma, että voimme tehdä yhteistyötä kanssaan. Hän onkin tuolla ja lämpimät tervetuloa toivotukset nyt siis hänelle. Aliet Kere tulee Erikan tilalle valikuntamme, mutta hän ei vastaa täysin samoja, tai vastaa täysin samasta tehtävistä kuin aiempi työntekijä. Nyt vielä määritellään tarkemmin tehtävän jako. Karin Madeli tulee olemaan kokouksemme tähti, koska täällä on paikalla journalistiryhmä kuvaamassa meitä, seuraamassa meidän kokoustamme. Herra Kristensen. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kuulen, ettei täällä olekaan Tanskan tulkkausta. Sitä ei kuulu korviin ja haluan tietää, onko täällä passiivinen tulkkaus. Voinko puhua tanskaa, koska minulla on täällä myöhemmin oma kohtani esityslistalla. c'est la pénurie européenne. Monsieur Christian. It's a bit funny because... Tämä on nyt vähän kummallista, koska tämä on jo toinen kerta, kun meillä on käsillä lausunto, jonka kohdalla käy näin. Minusta tämä ei millään tapaa ole tyydyttävää. Minä olen valmistellut kaiken tanskan kielellä ja nyt minun on esitettävä tämä toisin. Quería, quería solo sugerir, por, por respeto a nuestro ponente, si no habría manera esittää sitä, että voisiko tätä esityslistaa nyt muuttaa, jotta sitten Tanskan tulkkaus saataisiin järjestettyä. Onnistuisiko sellainen? Sitä minä juuri tässä pohdin itsekin. Näin voimme mahdollisesti tehdä, eli lykätä tämän asian käsittelyn huomiseksi ja huomenna Tämän parlamentin joustavuuden salliessa voisimme ehkä mahdollistaa Tanskan tulkkauksen. Silloin Tanskalaismeppi voisi sitten huomenna käyttää äidinkieltään. Englannin kielikö pitäisi täältä sitten poistaa, että Tanskan tulkkaus saadaan paikalle? Sitäkö te ehdotette? <laughs> Ei kun Irlanti. Écoutez, je, monsieur Christensen, ce que je vous propose... Herra Christensen, voisiko nyt ehdottaa teille, että me lykkäämme teidän asianne käsittelyn huomiseksi? Ja tällä välin sitten sihteeristö tekee kaikkensa, jotta voisimme löytää ratkaisun teidän pulmaanne. En voi taata teille, että saatte tulkauksen huomiseksi, mutta teemme kyllä parhaamme. Sopiiko tämä teille? Onko siellä horilla Unkari tällä käytössä? Eh, eh. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä tapauksessahan meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin toimia seuraavalla tavalla. Minä haluaisin ilmaista solidarisuuteni kollegaa kohtaan. Minusta ei ole millään lailla hyväksyttävää, ettei täällä saisi työskennellä omalla äidinkielellään. Kyllähän tämän täytyisi olla jo ollut vuosikausia taattu mahdollisuus. Minulla on ollut vastaavia kokemuksia aiempina vuosina, kaikilla muilla kollegoilla välttämättä ei. Minusta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että kukin kollegoista voi työskennellä omalla äidinkielellään ja parlamentin tehtävänähän on se meille taata huolehtia tästä. Kiitoksia. Herra Ori, te olette taistelleet sinnikkäästi saadaksenne Unkarin tulkauksen jopa koordinaattoreiden kokouksiin. Nyt tein ehdotuksen, joka toivottavasti tyydyttää esittelijämme, Tanskasta esittelemämme. Ehkä voisimme huomenna esittää, tai ehkä voin esittää esityksen huomenna englannista, tai sitten katsotaan, voidaanko tehdä jotakin ongelmalle. Sitten kohta neljä esitysistallamme. Rova Bastos ensin. Senhor Presidente, eu volto à questão da tradução linguística. Niin, puheenjohtaja. Palaisin vielä tähän tulkkauskysymykseen. Tämähän on periaatekysymys. Meidän ei pidä antaa periksi tässä tuumaakaan. Meillä on perussopimusten nojalla oikeus käyttää virallisissa parlamentin kokouksissa virallista EUn kieltä. Eli ei voida sallia sitä, että virallisessa kokouksessa täällä Euroopan parlamentissa tästä säännöstä olisi jonkinlaisia poikkeuksia. Näin ei ole. Tämä on sääntö, joka on koko EUn perustana, ja minäkin haluaisin ilmaista solidaarisuuteni tanskalaista kollegaa kohtaan tässä, aivan samoin kuten ilmaisisin ketä tahansa muuta kollegaa kohtaan, koska tämä on periaatekysymys. En haluaisi nähdä mitään parlamentin virallista kokousta, jossa tämän tyyppinen tilanne toistuu tulevaisuudessa ihan sama mistä syystä ja minkä tahansa syyn varjolla, oli kyse sitten rahasta tai mistä muusta. Uskon, että kaikki ryhmät ovat nyt osoittaneet solidarisuutta herra Kristensenin kohtaan. Tämä on erittäin herkkä kysymys. Kuten näette, tämä sali on hyvin pieni ja se on täpö täynnä. Mutta täällä on vain 12 tulkkaus koppia, joten tässä tarvitaan tiettyä sovittelua. Valitettavasti kaikki eivät voi saada palvelua omalla kielellään. Olen puhunut pääsihteerin kanssa ja on totta, että henkilöt, jotka esittävät mietintöjä tai lausuntoja, heidän täytyy voida puhua äidinkieltään. Muiden osalta kaikkien täytyy hieman pinnistellä ja joskus tyytyä siihen kieliregiimiin, joka on käytössä. Tämä on tämä parlamentin sääntö, jonka kaikki tuntevat. Hyvä rouva, koskeeko tämä puheenvuoro tätä samaa aihetta? Sitten en anna puheenvuoroa, koska Tämä koskee eri asiaa. No siinä tapauksessa olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, on the next... Kiitokset puheenjohtaja seuraavasta kohdasta, eli tuosta eurooppalaisesta foorumista. Meillä on nämä kompromissiesitykset vain ranskaksi. Tämä on ongelma, ei pelkästään ajatellen tulkkauksia, vaan myös käännöksiä. Mitä me teemme? Huomenna jo pitäisi äänestää. Katsotaan sitten, kun päästään tuon kohtaan esityslistalla sitten kun avaan tämän asian käsittelyn, annan ensin puheenvuoron Fredrik Dardenille, jota voi ranskan kielellä esitellä kompromissitarkistuksensa ja myöskin mietintöluonnoksensa, joka koskee eurooppalaista köyhyyden sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaista foorumia. Tulkit huomattavat, että tulkeilla ei ole tätä paperia edes ranskaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme nyt laatineet tähän tämän mietinnön, mutta käännöksessä käännösten suhteen on ongelmia. Ja kompromissit on laadittu ja se, mikä on saatu aikaan, on teille jaettu. Tämä mahdollistaa sen, että voimme jatkaa työtämme parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, jotta voimme löytää parhaat mahdolliset kompromissit me olemme täten voineet viedä työtä eteenpäin. Uskon, että olemme nyt saaneet aikaan tuloksen, joka vaatii pientä hienosääntöä, niin kuin usein viime hetkellä tarvitaan pientä säätöä vielä, mutta kun alun perin meillä oli 400 tarkistusta, olemme löytäneet nyt 47 kompromissia, jotka mahdollistavat sen, että näistä suurista määristä tarkistuksia päästään pienempään määrään. Nämä ovat kompromisseja, jotka voisivat ja niiden pitäisi voida, toivottavasti ainakin saada puolelleen enemmistön äänet, niin että voidaan hyväksyä ehkä muutamia elementtejä, jotka liittyvät kaikkein tärkeimpiin keskustelun aiheisiin tai vaikeimpiin. Täällä viitataan vähimmäistuloon. Tähän viittasin edessäkin kokouksessa – ja puitedirektiiviin. Sen suhteen ei saatu kompromissia aikaan, mutta olemme onnistuneet välttämään kompromissin yhteydessä ajatuksen, tai, komi- tai esittäneet ajatuksen kompromississa, että komissio voisi pohtia lainsäädäntöaloitetta. Tämä on aivan kohtuullinen vaatimus. Syrjimättömyysdirektiivi, joka on horisontaalinen luonteeltaan. Uskon, että yksimielisyyttä ei sen taakse löydy, mutta Olemme tarkastelleet kompromissia siten, että siinä on otettu mukaan ajatus siitä, että neuvoston puolella ehkä sitten sopu syntyisi. Puitedirektiivi on asia, josta ei sopua todennäköisesti synny. Meidän täytyy pohtia, miten pitkältä tämän pitää kiinni välttämättömästä pääsystä yleishyödyllisiin palveluihin. Toisaalta on pohtittu taloushallintaa, pakettia ja köyhyyttä, talouden ongelmia ja köyhyyttä alkuperäisen tekstin valossa – tässä oli suora yhteys näiden kahden välillä. Alkuperäisessä tekstissä ehkä tämä oli liian karkeistettu yksinkertaistus. Täällä viitattiin Sixpackiin ja Euro Plus sopimukseen ja myöskin näiden asioiden yhteyteen köyhyyden suuntaan, köyhyyden ja näiden talousmarkkinan kysymysten yhteyteen. Me olemme pitäneet kiinni siitä tosiasiasta, että toimet, joihin ryhdytään, eivät saa millään tavalla negatiivisesti vaikuttaa työllisyyteen ja sosiaaliseen sosiaaliturvaan, koska ne ovat erittäin keskeisiä elementtejä, joihin olemme kiinnittää huomiota tässä yhteydessä. Tässä oli muutama poiminta kompromisseista. Keskusteluiden jälkeen toivottavasti löytyy riittävästi tukea näiden taakse – niin että pääsemme tavoitteeseemme, eli siihen, että ei oteta takapakkia suhteessa siihen spesifisi, niihin spesifisiin teksteihin, jotka on hyväksytty aiemmin, vaan pikemminkin on pyritty pohtimaan sitä, miten päästäisiin eteenpäin tämän tärkeän aiheen suhteen. Hieman hieno vielä tarvitaan. Muutama minuutti sitten vielä pyrimme hieman täsmentämään tekstiä yhdessä sihteeristön kanssa. Haluaisimme parhaalla mahdollisella tavalla tehdä parhaamme. Nämä ovat suuren suuria hienosääntöharjoitteita ja toivon mukaan voin sitten lopun lopuksi kiittää kutakin heidän panoksestaan ja toivon, että rakentavassa hengessä voidaan neljäkin jatkaa tämän asian työstämistä kun otetaan huomioon, kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Ja perustavanlaatuisesta kysymyksestä on kyse todellakin nyt, kun kriisi valitsee riihu tässä taustalla. Toivottavasti valiokunnassa voidaan hyväksyä tämä teksti huomenna. Ja sitten tämä foorma, foorumi voi sitten muutaman päivän kuluttua kokoontua kertaa Krakovassa. Ja toivottavasti suuri konsensus tämän asian eteenpäin viimeiseksi vielä löytyy. Ähm, Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, haluaisin kiittää esittelijää, edustaja Dardenia, hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on tässä asiassa ollut. Ja hänen ansiostaan varmasti suurelta osin työ, työ sujui niin mallikkaasti kuin sujui. Hänen saattoi olla saattoi olla yhteydessä lähes milloin tahansa ja tosiaan 400 tarkistuksesta on päästy 47 kompromissitarkistukseen ja, ja odotan, että niiden taakse enemmistö kyllä saadaan. Ja EPP varmasti niitä pystyy huomenna myös tukemaan, ehkä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta kuitenkin varmasti tässä saadaan aikaan hyvin tärkeä teksti. Ja se on tärkeä myös tuon Krakovan kokouksen kannalta. Tarkistuksessa 333 puhuttiin kohta kohdalta äänestyksestä. Se on Dellin tarkistus. Haluaisin, että tästä pidetään erillinen äänestys ja sitten myös kompromissi NL oli meistä ongelmallinen. Siinä puhuttiin laittomista työntekijöistä. Toivoisimme, että esittelijä hieman muotoilisi tätä uudelleen, jotta voisimme asettua sen taakse. Ja sitten Thomas Mannin tarkistukset. 368. Se voitaisiin sisällyttää kompromissitarkistukseen 11 ja myös erässä muussa tarkistuksessa meistä on virhe. Se on kompromissi O. Edustaja Kapasino Sherskan tarkistus. Eli 382. Pahoittelen, jos äänsin puolalaisen kollegan nimen väärin, mutta tässä tarkistuksessa käsitellään vammaisia ja varmasti tämä tarkistus olisi parempi sisällyttää kompromissiin O. Siinäpä kaikki luullakseni. Tämä työ on sujunut hyvin mallikkaasti. Kuten jo sanoin, toivottavasti voimme tukea tätä huomenna. Kiitos. Madame Hirsch, puis Madame Gons. Madame Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Valitettavasti Liz Lynn ei voi olla täällä tänään, joten hänen puolestaan haluaisin lukea hiukan hänen ajatuksiaan tästä merkittävästä mietinnöstä. Liz Lynn haluaisi ensinnäkin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä siitä, että varjoesittelijät on otettu mukaan ja on yritetty löytää yhteinen kieli. Tarve toimia on polttavampi kuin koskaan aikaisemmin. Liz Lynn on iloinen siihen, että siitä, että varjoesittelijät ovat onnistuneet sopimaan kompromissitarkistuksista. Näin voidaan antaa vahva viesti komissiolle ja jäsenvaltioille, kuinka työskennellä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisessa foorumissa. On kuitenkin joitakin kompromisseja, joita liberaaliryhmä ei voi tukea vaan nämä, joissa ehdotetaan alakohtaista lainsäädäntöä tasa-arvon suhteen ja myös SGI-aloite ja lainsäädäntöaloitteet, jotka koskevat vähimmäistuloa. Haluaisin jälleen kerran kiittää esittelijää kaikesta hänen tekemästään kovasta työstä ja toivottavasti voimme saada aikaiseksi hyvää jälkeä huomenna. Merci, Madame Madame Thank you very much. Uh, I also agree that it's a very, uh, very good report. Kiitoksia. Minä olen samaa mieltä siitä, että tämä on hyvä mietintö. Kommentoisin yleisluontoisemmin ja sanoisin, että minusta olisi hyvä mainita tuossa johdanto-osassa romaniasia, sillä me kaikki olemme sitä mieltä, että romanit ovat niitä, jotka ovat pahiten yhteiskunnan ulkopuolella ja joita pahiten syrjitään, ja siitä varmasti kaikki ovat samaa mieltä, ja se, sen pitäisi heijastua myös näissä kompromissitarkistuksissa. Kiitos. Kiitos sitten Rova Deli, ja niin jälkeen Rova Kosta. Kiitos Rova puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää ja onnitella esittelijämme erinomaisesta työstä. Tarkistuksia oli paljon, mutta paljon myöskin kompromisseja. Ja kompromissit ovat todella kunnianhimoisia. Ne pyrkivät toden teolla ottamaan huomioon e- ehdotukset ja pyrkivät konkretisoimaan niitä viemään asiaa tiettyyn suuntaan. Ja tämä mahdollistaa sen, että parlamentti voi ilmaista kantansa voimakkain sääkäänteen ennen Krakovan kokousta. Tässä on hyvin otettu huomioon köyhyyden suurimmat uhrit, naiset, vammaiset ihmiset ja nuoret. Heitä on otettu hienolla tavalla huomioon. Lisäksi tehdään yhteys sosiaalisen osallistamisen ja köyhyyden välille. Tämä on tärkeä seikka. Lisäksi viitataan eurooppalaisiin tukkiin, esimerkiksi elintarviketukeen. Lisäksi viitataan perusoikeuksiin ja niihin tarpeisiin, perustarpeisiin, joita ihmisillä on. Esimerkiksi asunto, terveys, koulutus. Tässä mietinnössä muistetaan mieliin ihmisten ongelmat, kun ne elävät kurissa olosuhteissa. Ja asunnottomuuden vastainen taistelu, niin ikään mainitaan komission tekstissä. Tämä on merkittävä askel eteenpäin, kun me taistelemme köyhyyttä vastaan ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisessa työssä. Tämä edellyttää hyvin paljon työtä, mutta minun mielestä tämä mietintö on hyvin edistynyt ja takana on valtava työ. Stop. Kiitos Rova ja sitten äh, Thomas Mann. Sì, grazie. Mm, Presidente, apprezzo molto eh, la relazione per come poi... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan tätä mietintöä kovasti. Näin ollaan saatu integraatio liikkeelle. Sanon tämän myös kulttuurivaliokunnan näkökulmasta. Tässä on käsitelty useita erittäin tärkeitä kysymyksiä. Ajattelemme esimerkiksi jäsenvaltioiden kansallisia uudistussuunnitelmia. On tärkeää, että taataan riittävä tiedonsaanti ja saadaan myös vähennettyä koulupudokkaiden määrä ja myös syntyvyyslukuihin on määrä puuttua. Ja lisäksi Eurooppa on jäänyt hiukan taka-alalle jatkokoulutuksessa ja siinä, miten voidaan antaa uusi mahdollisuus niille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Me olemme jääneet huomattavasti vuoden 2020 tavoitteista, jolloin äh, tukea tulisi antaa äh, eri rahastoista, myös kansallisista sellaisista. Ja kolmas seikka, jota voitaisiin hiukan korostaa. Monet eri tahot ovat todenneet useampaan otteeseen, että on otettava huomioon myös erityisen haavoittuvaiset ryhmät, esimerkiksi romanit, jotta hekin voidaan osallistaa yhteiskunnassa paremmin. Haluan kiittää esittelijää. Thomas Mann. Thomas Mann ja sitten vielä Ilka Figueredo. Ähm, ich wollte dem Frederik äh, herzlich Dank sagen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin sanoa sydämelliset kiitokset tästä äh, työstä, jota Frederik on tehnyt. Jos tätä kaikkea seuraa kriittisesti, niin on monia eri tarkistuksia, jotka eivät niinkään saarnaa ideologiaa, vaan käsittelevät konkreettisesti monia kohderyhmiä. Ja tällä tavoin otetaan esille se, mitä monet kansalaisjärjestöt yhteiskunnassa aina vaativat. Eli katsokaa tilannetta konkreettisesti ja katsokaa, miten asiaa voidaan oikeasti viedä eteenpäin. Mielestäni tämä oli hyvin konkreettista. Kun näitä tarkistuksia katsoo, huomaa, että meidän parlamenttimme jäsenet ovat tehneet sellaisia tarkistuksia, että ne tulevat oikeastaan eri ryhmistä yhteistä asiaa ajaen, ja sellaista ei välttämättä monen mietinnön kohdalla koe. Se on mielestäni jo huomattavaa edistystä. Kysymykseni sinulle, Frederik, miten tämä tästä jatkuu? Eli me saamme oma-aloitteisen mietinnön, joka ei saa paljon aikaa Strasbourgissa, joka voidaan vain lyhyesti esitellä. Minkälainen vaikutus sillä voi olla? Miten tämä tärkeä, yhteinen, solidaarinen työ, jonka takana on monta kompromissia, monta eri esitystä, jotka ansaitsevat tukea. Miten tämä kaikki saadaan näkymään? Mitä tästä jää? Onko tämä vain tällainen tarjous, että olemme tehneet tällaisen päätöslauselman? Mitä tästä voi seurata? Voimme todeta, että monessa maassa eurooppalaista lisäarvoa ei vielä edes huomata. Todetaan, että asia hoidetaan mieluummin tässä omassa pienessä kansallisvaltion pihapuutarhassa. Mielestäni tämä on vähän turhaa. Monissa tapauksissa on tietenkin subsidiariteetti, jota emme ole hylkäämässä. Mitä esittelijä sanoo tällaisesta tuloksesta, että jälkikäteen voitaisiin todeta, että tarvitaan enemmän Eurooppaa, jotta ihmisiä voidaan myös kunnolla auttaa. Kiitos arvon kollegat. Uskon, että te puhutte tässä nyt asiantuntijan äänellä. Rova Fegerero puhuu vielä ja sitten esitteli hänen jälkeensä. Muito obrigada. Bom, uh, seguindo aqui. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vastata siihen, mitä Thomas Mann juuri sanoi. Mehän yritämme tässä nyt viedä läpi sellaista asiaa, joka vaikuttaisi myös kansallisiin vähimmäistuloihin – Eli meillä olisi silloin vähimmäistulo, jota sovellettaisiin jokaisessa jäsenvaltiossa, ja se olisi sitten tietty prosenttiosuus jokaisen jäsen, jäsenvaltion keskituloista. Se olisi käytännöllistä varmasti, ja sillä vähennettäisiin köyhyyttä. Ja se lisäisi ihmisten sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopassa – ja siksi olen iloinen, että parlamentti ryhtyy tässä asiassa toimiin. Fredrik Darden toi saman asian jo esiin ja hän edellyttää komissiolta myös toimia tässä asiassa. Minä menisin vielä pidemmälle. Tätä keskustelua käydään varmasti vielä pitkään. Asiaa ei saada valmiiksi tässä ja nyt. Monet kollegat ovat käyttäneet puheenvuoroja tästä asiasta ja paljon työtä on jo tehty, mutta sekään ei vielä riitä, sillä kaikki eivät ole välttämättä vielä myöntäneet sitä, että köyhyyttä on ja että sille pitää jotakin tehdä. Meidän pitää päästä tässä asiassa vielä pidemmälle, pitää toteuttaa aivan täsmällisiä toimenpiteitä, joilla todella pureudutaan ongelmaan mahdollisesti voitaisiin vaikuttaa jäsenvaltioihin, jotta ne lopettaisivat toimenpiteet, joilla köyhyyttä pahennetaan. Ja ehkä tässä kohtaa nämä kompromissit ovat kaikkein heikoimpia. Frederik toi saman asian esiin. Näillä kompromisseilla heikennetään koko mietinnön voimaa. Sillä hyvät kollegat, köyhyys jatkuvasti yleistyy jäsenvaltioissa ja näin tapahtuu, koska valtiot säästävät nyt kaikesta. Minä tulen maasta, joka kärsii pahoista talousvaikeuksista tällä hetkellä, mutta se ei suinkaan ole ainoa maa. Köyhyys tästä vielä pahenee, eli mietintöjä voidaan laatia, mutta elleivät hallitukset ryhdy toimiin niin, ja, ja jatkavat näiden säästötoimien laatimista, niin silloin köyhyys pahenee vielä entisestään Euroopassa jatkuvasti. Eli ei riitä, että osoitellaan, mikä on vikana, vaan nyt vaaditaan todella hallituksilta myönteisiä toimia tilanteen korjaamiseksi. Tämä on se viesti, jota minä tässä yritän välittää. Ongelmana on tietysti se, että parlamentin on mahdotonta tehdä tälle asialle itsessään mitään. Euh, Kompromissit ovat nyt mm, saatella ranskan kielellä. Ja uskon, että niistä on enemmän tai vähemmän saatu nyt kaikkein paras irti. Mutta nyt esittää vielä puheenvuoron. Kiitoksia. Olin iloinen tästä yleisestä tyytyväisyydestä, joka täällä nyt vallitsee tämän tekstin ja kompromissin suhteen. Eri ryhmien puhujat ja eri kollegat ovat nyt ilmaiset kantansa asiaan. Ja kuten sanoin aiemmin, minä pyrin nyt parhaalla mahdollisella tavalla ottamaan huomioon jotkut huomiot tai kommentit, jotka olen ottanut vastaan, mutta nyt ei perustavanlaatuisella tavalla enää voida muuttaa sitä, mitä nyt on saatu aikaan. Suuren suuren muutoksia ei voi enää tehdä. Mitä tulee näihin viimeisimpiin puheenvuoroihin täällä? Minä katson, että tämä oma mietintö tietystikin toivottavasti on tulevaisuudessa hyödyllinen. Ei se saa jäädä pelkäksi keskusteluksi, keskustelun vuoksi, pieneksi täysintökeskusteluksi Strasburgissa ja sitten koko asia unohdetaan. Tämä ei saa jäädä tähän, vaan pikemminkin se pitäisi ottaa esiin mukaan luettuna Krakovan kokouksessa. Ja mahdollisuuksien mukaan toivottavasti komissio ja jäsenvaltiotkin voivat käyttää sitä hyväkseen, kun ne pyrkivät hieman enemmän valottamaan tai ottamaan huomioon että seikkoja, jotka mietinnössä mainitaan, ja toivottavasti näiden asioiden suhteen päästään sitten myöskin eteenpäin. Minun mielestäni täytyy saada myöskin seurantaa tälle asialle vuotuista tai ainakin säännöllistä seurantaa tämän foorumin kautta, mutta kenties myöskin parlamentissa ja komission puolella voitaisiin määräajan pohtia näitä asioita. Teksti on tulosta meidän kaikkiin pohdinnoista. Kyseessä on asiakirja, joka voisi toimia jonkinlaisena viitekehyksenä, jonka valossa voitaisiin hieman pakistella komissiota toimintaan. Ja kuten Rova Figueredo totesi, Pientä edistystä on, saanut, on saatu aikaan, joskus hyvinkin pientä, mutta uskoakseni askeet voivat mennä myöskin toiseen suuntaan. Ja meidän täytyy pitää tilannetta silmällä tämänkin mietinnön avulla. Kiitos paljon vielä. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon. Me äänestämme tästä mietinnöstä siis huomenna. Euh, et nous passons au point... Ja siirrymme sitten kohtaan viisi esityslistalla. Puheenvuoron saa kollegamme Liisa Jaakonsaari. Kyse on kompromissitarkistusten käsittelystä. Kyse on direktiiviehdotuksesta, jolla luottaisiin kolmansien maiden kansalaisten maahantulon oskelun edellytykset yritysten sisäisten siirtojen yhteydessä. Rove esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti minulla ei ole mitään uutta kerrottavaa ähm, samalla tavalla kuin herra Koferaatin äh, mietintö äh, seasonal workereista, niin me, me olemme pyytäneet myös äh, äänestyksen lykkäämistä. Ja minkä takia on se, että äh, jurikomitee aikoo antaa tästä laillisuuspohjasta raporttinsa 10.10. ja sitten me olemme odottaneet myös komission vastausta tämän direktiivin yhteydestä lähetettyjä työntekijä koskevan direktiiviin. Ja haluaisimme oikein kunnollisen laillisesta pohjasta nousevan vastauksen komissiolta olemme saaneet kirjeen komissiolta, mutta tällä hetkellä sitten kirje on edelleen ranskan kielellä ja haluamme tähän tutustua tosi tarkkaan. Joitakin asioita on auki, sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset ja sitten vaaditun koulutuksen määritelmät. Ja tässä yhteydessä haluamme harkita Eh, vihreiden esitystä siitä, että tämä European Qualification Framework otettaisiin mukaan tähän määritelmiin, mutta tämä toistaiseksi tuntuu aika vaikealta, koska ainakin oma ajatukseni on, että haluaisimme tehdä tästä mahdollisimman selvän ja mahdollisimman käyttäjäystävällisen mietinnön. Sitten eh, herra Jakoliinon kanssa haluamme ikään kuin luoda saman linjan sekä Liben että tämän komitean kanssa. Ja vielä on tässä suhteessa joitakin vaikeuksia. Toistaiseksi herra Jakolino on hyväksynyt, että käytämme Blue Card-määritelmää termeissä spesialisti ja harjoittelija, mutta vielä neuvottelemme siitä, että miten määrittelemme tämän johtaja-aseman, johtaja asema johtaja kysymyksen. Ja sitten on auki vielä se, että sisältyykö tähän, tähän kokonaisuuteen rakennusalaa. Tästä tulee erittäin ristiriitaisia mielipiteitä. Toisaalta sekä työnantajat että työntekijät ja järjestöt ovat sitä mieltä, että se pitäisi sulkea pois – koska aiheuttaa, he sanovat, enemmän ongelmia kuin ratkaiseva, ratkaisee ongelmia, mutta sitten toisaalta on tietenkin periaatekysymys se, että ää, suljetaanko jostain direktiivistä joku ala pois, että voi tulla suuria paineita sitten tulevaisuudessa tehdä näin. Äm, koko ajan haluamme rakentaa jo nopeasti näitä kompromisseja, mutta tällä hetkellä, kuten alussa sanoin, niin odotamme Libe-komitean ja sitten myös komission vastausta tähän lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiiviin. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä tässä vaiheessa? Koska nyt tietenkään ei ole tulleet päätökseen vielä tässä menettelyssä, koska odottelemme vielä sitä, että Libe-valiokunta reagoi. Ehkä tämä seikka, johon te viittasitte, rouva esittelijä, puheenvuoron lopuksi. Minäkään en ole mikään asiantuntija tässä asiassa, mutta minulla on sellainen mielikuva, että mikäli jätetään yksi ala pois tästä, eli rakennusala, niin tässä syntyy valtavan suuri aukko. Tämä on aivan totta tämän direktiivin soveltamisalaan, silloin kun kyse yritysten sisäistä siirroista. Ja tämä saattaa olla hyvinkin räjähdysherkkä asia monessa jäsenvaltiossa – koska tämän sektorin toiminta aivan erityisesti on sellaista, että juuri tätä sektoria varten tarvitaan direktiiviä ennen kuin voidaan hyväksyä tällaiset pyynnöt, joita tulee. Meidän täytyy saada lisää selvityksiä vielä tähän kysymykseen ennen kuin äänestämme tästä asiasta lopullisesti. Rova Thank you. Kiitokset. Minä puhun Elisabeth Schröterin puolesta, joka ei päässyt tänne tänään. Me olemme samaa mieltä siitä, että suhde lähetettyjen työntekijöiden direktiivin ja palveluihin pitää selvittää, koska tämänhän pitäisi käsitellä työntekijöitä eikä palveluita. Ja siinä mielessä meidän pitää olla hyvin selvillä siitä, mitkä ovat työntekijän oikeudet tässä yhteydessä. Se on meille äärimmäisen tärkeää. Ja yhtä lailla tärkeää on se, että kirjataan vähintäänkin yhtäläinen kohtelu koko direktiiviin, jotta voidaan varmistaa myös se, että saadaan laadukasta kohtelua tai paremmat standardit, ei siis hyödynnetä tätä siihen, että lähdetään polkemaan standardeja. Ja tämä liittyy jälleen tuohon työntekijän asemaan. Ja tietysti meille on tärkeää myös tämä työpaikka, sen merkitys, kun määritellään työntekijän oikeuksia. Ehkä voin ottaa esille vielä tuon rakennusalan. Mekin olemme sitä mieltä, että rakennusalan jättäminen ulkopuolelle, aivan kuten puheenjohtaja juuri totesi, jättäisi kyllä melkoisen aukon koko direktiivin, koska sitten pitää tietenkin kysyä, kuinka tuohon kyseiseen alaan sitten suhtaudutaan. Onko jonkinlainen alakohtainen äh, suhtautumistapa, joka äh, tulisi esille tällä jo nyt hyvin pirstoutuneella kentällä. Se on siis ajatus, joka pitää pitää mielessä. Ja tästä päästäänkin jo kysymyksiin, jotka koskevat sitä, missä menee rajalinja. Jos joku tulee arkkitehtina, onko hän osa rakennusalaa, koska ilman arkkitehtiä, no vaikka Lontoosta, olympiastadioni, niin meidän täytyy äh, muistaa, ettemme aseta liikaa jakolinjoja, koska se ei palvele yksilön eikä itse asiassa myöskään talouden etua. Tässä täytyy olla varovainen. Kiitoksia. Madame, Jakons, äh, Madame Esaja. Rova Esaja ja sitten Rova Irsch. Ensin Esaja. Kiitos, Rova puheenjohtaja. Tässä vaiheessa en halua nyt esittää mitään poliittisia julkilausumia. Toistaisin vain kaiken, mitä sanoin heinäkuussa, mikä tekisin. Haluaisin vain kehottaa takaa pyytää, että saataisiin käännökset tälle komissiolta saadulle kirjeelle. Ja niin kuin Liisa totesi, juuri valiokunnan mietintökin on tuloillaan. Joten emme voi edetä ennen kuin nuo kaksi tekstiä saadaan ja käännettyinä. Kirjeen lisäksi, joista esittelijä puhui, olemme pyytäneet komissiolta tiedonantoa, joka liittyy näihin oikeudellisiin tutkimuksiin, jotka mahdollistavat sen, että voidaan määritellä lopullisesti oikeudellinen perusta lainsäädännön pohjaksi. Tätä ei ole saatu. Komissio viittaa kyllä kirjeessään, kirjeessään, jota ei ole käännetty muille kielille, mikä tietysti on hankala tässä vaiheessa tähän seikkaan. Komissio totesi, että tai olemme nyt uudelleen pyytäneet, että komission osasto antaisi meille tiedon tästä oikeudesta perustasta ja juridisesta tutkimuksesta, joka on kohdistunut tähän kysymykseen. Ja toivon mukaan me saamme se päästä eteenpäin rouva Irsch ja sitten herra rouva Mann, Ei kun herra Mann Turkki korjaa. Kiitokset puheenjohtaja. Me emme ole tietenkään vielä saaneet näitä kompromisseja, mutta pari seikkaa on noussut esille näitä tarkistuksia katsellessa. Ja vielä tässä äsken puhuttaessakin olen sitä mieltä, että rakennusalasta on keskusteltava vielä tarkoin. Haluan kuitenkin todeta, että ymmärrän hyvin miten tämä aihe nähdään varsin eri näkökulmista ja että tuo ala voitaisiin hyvinkin myös jättää ulkopuolelle. Toisaalta taas kysymys kuuluu, minkälainen on sen vaikutus, koska kun katsotaan näitä määritelmiä, joita meillä on johtajille, asiantuntijoille, harjoittelijoille, kuinka pitkälti nämä ylipäätään sopivat rakennusalaan, eli kaikki pitää nähdä omassa kontekstissaan tässä haluan kuitenkin selvästi sanoa, että mielestäni tämä ajatus siitä, että on eurooppalainen eh, todistusjärjestelmä, että sitä hyödynnettäisiin, se ei viitearvona ole huono, mutta jos katsotaan, että miten nämä luokitelmat ovat niin vaativia, että pelivaraa jää hyvin vähän, tämä direktiivi voisi päätyä siihen, ettei tuo koko määrittely enää koskisi juuri ketään. Ja siksi tällainen eurooppalaisen pätevyysjärjestelmän korkea luokittelu on hyvin kriittisesti tarkasteltava seikka. Ja kun katsotaan näitä muita asioita, esimerkiksi kesto, onko kyse vuodesta vai kuudesta kuukaudesta ennen siirtoa. Jos me kaikkea lähdemme säätelemään ja rajoittamaan liikaa, niin koko direktiivin hyöty vähenee kohti nollaa. Eihän siitäkään voi olla kyse. Sitä emme myöskään ole tässä ajamassa. Merci, monsieur Thomas Mann, puis monsieur... Nyt edustaja Mann ja sitten Benamias. Minä olen edellisen mietinnön kohdalla puhunut siitä, että tarvitaan Eurooppaa enemmän ja se ymmärretään aina väärin. En minä tarkoita sillä keskittämistä, minä tarkoitan sitä, että Eurooppa on mukana ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että meillä on enemmän yhteisiä ratkaisuja, että jäsenvaltiot ovat mukana kehitystä ohjatessa ja mielestäni se on helposti osoitettavissa tämän direktiivin kohdalla jos me otamme jäsenvaltiot nyt voimakkaasti huomioon. Jäsenvaltiossa on hoidettava säätely niin, että voidaan sanoa, ettei työpaikkojen laatua voida lähteä polkemaan sillä, että haetaan halpatyövoimaa tekemään työ ja sillä tuhotaan kaikki, mitä on saatu jo aikaan. Tämäkin voisi johtaa vähän vääränlaisen käsityksen. Sanotaan, että halutaan jotenkin puuttua liikkuvuuteen. Eihän siitä ole kyse, vaan me haluamme kriteerit, koska me haluamme lyödä lukkoon tietynlaisen laadullisen perustan sen vuoksi, että työmarkkinaosapuolet ovat saaneet aikaan tiettyjä ratkaisuja, joita jäsenvaltioissa on noudatettava. Vasta sitten tällainen on järkevää ja oikein. Ei ole kyse siis mistään torjuntastrategiasta suhteessa toisiin muihin. Jean Lambert puhui noista jakolinjoista, joita monilla aloilla ehkä tarvitaan. Niitä tarvitaan silloin kyllä, kun kriteerejä ei ole lyöty lukkoon. Eli tällainen yhteinen eurooppalainen päätös, jossa jäsenvaltioiden viranomaiset ovat mukana, on mahdollista, kun meillä on säätelyä, joka on järjellä ja rauhassa tehty. Minusta rakennusala on otettava mukaan eikä jätettävä ulkopuolelle. Se on tärkeää. Se on ala, josta on keskusteltu parlamentissa jo moneen otteeseen, myös hyvin ristiriitaisesti aiemman komission jäsenen kanssa, joka sanoi, että Saksan rakennuspaikkoja ei saa lähteä liikaa valvomaan. Se on aivan väärin. Meidän pitää nimenomaan huolehtia siitä, että seurataan kuka on laillinen työntekijä, kuka on laiton työntekijä, koska on kyse sosiaaliturvasta, joka maksaa paljon, katsotaan mille alalle ihmisiä on otettu tietyt tehtävät täyttämään ja sen jälkeen heidät siirretään jälleen tuollaiseen vaaralliseen olotilaan. Eihän tätä näin voida pyörittää. Tässä nähdään, mitä tarkoittaa enemmän Eurooppaa. Eli jos jäsenvaltiot eivät ole valmiita kantamaan enemmän vastuuta ja missään tapauksessa ei saada sulkea työmarkkinaosapuolia ulkopuolelle. Tämä voisi olla hieno esimerkki siitä, miten me voimme tätä omaa yhteistä enemmän Eurooppaa periaatettamme vietyä eteenpäin. Barrosohan puhui tästä viime viikolla Strasbourgissa. Siinä voidaan ottaa huomioon kaikki eri nyanssit. Uskon, että tässä kohtaa voimme fiksusti argumentoida ja sanoa, että totta kai te olette mukana. Ei tässä ole kyse mistään keskushallinnosta. Viimeinen puhuja, herra Benamies. Kiitos puheenjohtaja. Se on se vain, että olen täysin samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte, myöskin siitä, mitä Rouva Lampert totesi. Ja kerran kyllä myöskin Thomas Mansin kanssa, sama, Mannin kanssa samaa mieltä. Harvoin tätä sattuu, mutta kiitos siitä. Sitten Rouva ja kuten havaitsette, suuri enemmistö on nyt antamassa teille selkeästi vihreää valoa sen suhteen, mitä olette hoitaneet tätä direktiivikysymystä. Joten mikäli haluatte, voitte esittää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Haluan vain kiittää erittäin rakentavista ja, ja selkeistä mielipiteistä. Tämä vei ainakin omaa ajattelua askeleen eteenpäin. Kiitoksia paljon. Hyvä. Siinä tapauksessa tulemme tarkastamaan kompromissia sitten, kun ne on saatu. Sitten jäämme odottamaan tässä juuri valiokunnan lausuntoa ja sitten tämä komission kirja pitää saada käännettyä niin ikään. Ja sitten me toimitetaan kaikille tekstit, nämä tekstit. Sitten kohta kuusi, herra Sergio Coferratti saa kohta puheenvuoron. Hän puhuu Kolmas, maiden kansalaisten maahantulon laskelman yrityksistä kausityötä varten. Käsittääkseni tämä tekstillä on ollut sama kohtalo samasta syistä kuin aiemmallakin, joten siirrymme tämänkin äänestykseen marraskuulle. Sitten kun olemme kuulleet lipevaliokunnan kannan asian, mutta tässäkin esittäjä voi kertoa neuvotteluiden vaiheista ja kriittistä seikoista, joista täytyy keskustella täällä meidän keskuudessamme. Herra esittelijä, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. In attesa appunto del... Kiitos puheenjohtaja. Me odottamme todellakin Lipen valiokunnan kannanottoa herra Moraes ja minä olen pyrkinyt pääsemään kompromissiin, joka toivon mukaan sitten on sellainen teksti, joka saa laajan tuen kollegoiden keskuudessa. Meidän nähdäksemme me pyrimme yhteistuumin nyt yksinkertaistamaan tätä melkoisen visaista ongelmakenttää. Toiseksi me pyrimme tekemään kummankin valiokunnan jäsenille selväksi sen, mistä nyt kenkä puristaa, missä kohdissa on ongelmia ja miten niistä kaikkein parhaiten päästään eroon. Seikat, jotka olivat ehkä kaikkein pulmallisimpia, joista eniten puhuttiin, olivat ensinnäkin soveltamisala. Hyvin suuri määrä tarkistuksia on tehty nimenomaan soveltamisalaa koskeviin tekstin kohtiin. Voin kertoa huolestuneille kollegoille seuraavaa. Me työstämme nyt lainsäädäntöä, joka käsittelee vain ja ainoastaan kausityöntekijöitä. Sanon tämän siksi, että hyvinkin usein kausityöntekijät niputetaan samaan nippuun kuin äh, lyhytaikaiset äh, työntekijät, äh, pätkätyöläiset. Kausityöntekijän määritteleminen on siksi tärkeä seikka. Ei nyt mene tässä keskustelussa tämän syvemmälle tässä vaiheessa kuitenkaan. Voin kuitenkin antaa esimerkin Opiskelija esimerkiksi saattaa tehdä työtä vapaa-aikanaan. Ja sitten toisaalla on ihmisiä, jotka tekevät työtä satunnaisesti, mutta eivät kuitenkaan välttämättä kausiluontoisesti. Ja lisäksi on olemassa eri sektoreita, joita tämä koskee. Maatalous, hedelmä- ja vihannesten viljely ja matkailuala. Näiden suhteen keskustellaan siitä, miten saadaan hieman enemmän joustoa näille kolmelle sektorille näiden kysymysten osalta. Lisäksi pyritään määrittelemään mahdollisesti muitakin sektoreita jäsenvaltioiden tasolla siten, että työmarkkinaosapuolet pääsevät mukaan näihin keskusteluun jäsenvaltioissa. Työmarkkinaosapuolet eivät voi esittää veto-oikeutta meidän ehdotustemme suhteen, mutta työmarkkinaosapuolet voivat kuitenkin rakentavassa myönteisessä hengessä olla mukana tekemässä ehdotuksia – lisäyksiksi esimerkiksi, mikäli halutaan lisää sektoreita mukaan, tai mikäli halutaan direktiivin painopistealuetta hieman muuttaa. Laaja konsensus liittyy nyt siihen, että kuusi kuukautta voisi olla tällainen standardikesto, joka tulee kyseeseen kuusi kuukautta, ei kalenterivuoden aikana, vaan 12 kuukauden sisällä. Tämä lisää hieman joustavuutta tässä lähinnä tulee kyseeseen pikemminkin matkailuala kuin maatalouspuoli, koska maatalouspuolella tietenkin kausiluonteisuus on hyvinkin tiukoissa raameissa. Mikäli näin tehtäisiin, direktiivi vastaisi paremmin tarkoitustaan. Keskustelun ydinkysymys on se, että Huolimatta siitä, että kyse on ehkä epätavallisesta työstä, haluamme varmistaa, että tasa vertaisesta työstä saa myöskin tasavertaista kohtelua. Eli työehtosopimukset ja työsopimukset pitäisi ulottaa myöskin kausityöntekijöihin tasavertaisella tavalla. Eurooppalaiset maat ovat suhtautuneet näihin kysymyksiin hieman eriävillä tavalla. Joissakin maissa katsotaan, että on olemassa tällaisia kansallisia sopimuksia, jotkut sopimukset ovat työpaikkakohtaisia, jotkut ovat, äh, joissakin maissa on kumpien, kummankin tyyppisiä sopimuksia käytössä, mutta tasavertainen kohtelu tasa, samasta työstä täytyy taata myöskin kausityöntekijöille. Ja myöskin työehtosopimusten täytyy päteä myös heihin. Niin ikään sosiaalisista normeista ei saa lipsua, vaikkakaan lainsäädäntö – sosiaalipuolen lainsäädäntö ei ole voimassa kaikkialla Euroopan unionissa. Mitä tulee tähän kuuden kuukauden aikajaksoon? Eri puolilla maailmaa ihmiset saattaisivat tästä kiinnostua. Ja mikäli työntekijä tulee maasta, tai mikäli joku työntekijä tulee jostain kolmannesta maasta, hänen täytyy voida työskennellä samassa olosuhteessa kuin paikallisenkin, ja heidän täytyy voida nauttia samoista työehtosopimusneuvotteluiden tuomista eduista ja samantyyppisistä työsopimuksesta kuin muidenkin, joten tasavertainen kohtelu saman työntekijöille on tärkeä periaate. Tasavertaisen kohtelun lisäksi tai mikäli tasavertainen kohtelu ei toteudu, silloin esiintyy yhä enemmän sosiaalista polkumyyntiä ja yritykset saattavat joutua suuren kiusauksen kohteeksi kun ne pyrkivät vähentämään kustannuksia. Ne saattavat pyrkiä käyttämään hyväkseen tätä tilannetta. Joten tiettyjä kompromissitarkistuksia olen tehnyt. Olen työstänyt niitä sitä mukaan, kun tarkistuksia on tehty ja toivottavasti työ saa vielä nopeasti menestyksekkään päätöksen. Kiitoksia niin kuin tapauksessa. On nyt tässä sama, hieman saman Tapanen tilanne Rova Turunen ensin, sitten muut puheet. Uh, Kiitokset esittelijälle. Emmeköhän me onnistu löytämään yhteisymmärryksen kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa, mutta keskusteluja vielä tarvitaan. Ja kompromissista, joka työllisyyspuolella on valmisteltu, Minusta se menee hyvään suuntaan. Me kannustaisimme vahvistamaan sosiaaliturvaosuutta entisestään. Korostaisin vain, mikä meistä on tärkeää. Ensinnäkin se, että oikeudet ovat vietävissä. Eli jos ansaitsee oikeuksia, esimerkiksi eläkeoikeuksia, pitäisi olla olemassa jonkinlainen järjestelmä, jonka avulla nämä oikeudet voi viedä kotimaahansa. Voi syntyä sellainen tilanne, jossa ihmiset tulevat Eurooppaan yhä uudelleen sesonkityöntekijöinä, ainakin jos tämä direktiivi hyväksytään – ja saattaa olla, että he ovat työskennelleet Euroopassa vuosia ja menettäisivät eläkeoikeutensa. Siksi tarvitaan sosiaaliturvan, ennen kaikkea eläkkeiden vientimahdollisuus. Toisekseen me haluaisimme lomaoikeuden. Ja kolmas kohta on se, että kohdassa 16 meistä on tärkeää kirjoittaa, että kausityöntekijät ovat oikeutettuja yhtäläiseen kohteluun isäntävaltion kansalaisten kanssa, mutta ei rajoittuen ainoastaan ja sitten edelleen. Me haluamme tämän ei rajoittuen ainoastaan. Se ehkä tuntuu vähän liialliselta, tarpeettomalta, mutta me olemme voineet havaita, että näitä vähimmäisehtoja koskevia direktiivejä onkin tulkittu tuomioistuimessa maksimilistana, maksimiluetteluna, Tiedätte varmaankin, mitä tarkoitan. Esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. Eli tämä on poliittinen seikka, mutta se on myös juridinen seikka. On varmistettava se, että tätä ei tulkita minään suljettuna täydellisenä luettelona, vaan kyse on vähimmäisvaatimuksista. Ja lopuksi vielä toivomme hyvin voimakasta tekstiä, joka puuttuisi tämänhetkiseen tilanteeseen, eli siihen, että kausityöntekijöitä todella riistetään, he ovat haavoittuvassa asemassa, he eivät ole välttämättä täällä oikeutetuin asiakirjoin. Tämä asia on saatava muuttumaan ja meidän on vahvistettava heidän oikeuksiaan siihen me pyrimme myös Libessä, me pyrimme myös valvomaan tätä kaikkea. Kiitoksia. Thomas Andel ja sitten Benamias, olkaa hyvä. Kiitokset. Haluaisin ottaa esille kaksi eri ongelmaa. Ensimmäinen niistä, mm, joka on noussut esille näiden molempien mietintöjen kohdalla, on se, että minusta tällä hetkellä ollaan vielä vähän epäjohdonmukaisia sen suhteen, mikä on työmarkkinajärjestöjen rooli näiden mietintöjen yhteydessä. Eli onko kyseessä alun perinkin jokin sellainen ala, kuten esimerkiksi rakennusala, joka jätetään jonkin sääntelyn ulkopuolelle. Sille tietysti voi olla omat hyvät syynsä. Minä edelleenkin suhtaudun epäilen siihen, onko järkevää lähteä jo alun perin eurooppalaisella tasolla luomaan puitteita, jotka osoittautuvat jatkossa ennakkotapaukseksi ja joihin sitten tietyt yhteiskunnalliset ryhmät Euroopassa jälkikäteen viittaavat viittaavat. Esitän tällaisen kysymyksen. Kausityöntekijöiden osalta on vähän toisenlainen ongelma. Näiden kompromissien neuvottelussa kävi ilmi, että kysymys siitä, voidaanko kansallisella tasolla laajentaa tätä sovellusalaa näiden kolmen mainitun alan ulkopuolelle? Voidaanko niin tehdä, että hallitukset voivat tehdä sen työmarkkinaosapuolia kuultuaan, mutta kun on kyse siitä, että kansallisella tasolla annettaisiin työmarkkinaosapuolille oikeus päättää sekä työnantaja että työntekijä järjestöille, että ei haluta olla mukana, ei haluta laajentaa, niin yhtäkkiä syntyy keskustelua siitä, että koko työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, josta aina niin kauniisti puhutaan, onkin yhtäkkiä aivan arvoton. Yhtäkkiä työmarkkinaosapuolilla ei tällaista oikeutta olisikaan. Ja se minusta, hyvät kollegat, on epäjohdonmukaista. Me joudumme vielä tämän asian neuvottelemaan, kuinka tähän kysymykseen suhtaudutaan, eh, ettei työmarkkinaosapuolille anneta pelkästään myönteinen mahdollisuus, vaan myös kielteinen mahdollisuus kansallisella tasolla käsitellä työehtoja, eli olla mukana tällaisesta eurooppalaisesta direktiivistä päätettäessä? Vai emmekö haluakaan sitä ollenkaan? Sanommeko, että saatte te kyllä sanoa sananne, mutta emme me teitä vakavasti ota? Se oli ensimmäinen huomautukseni. Ja toinen huomautus. Olen erinomaisen samaa mieltä kollega Kofferatin kanssa – Kyse on siitä, että ihmiset, jotka tulevat tänne työskentelemään, eivät saa tulla kohdelluiksi eri oikeuksin, huonoimmin edellytyksin ja oikeuksin, ja kummankin direktiivin ennen kaikkea kausityöntekijöitä koskevien on otettava tämä huomioon. Muotoilen tämän nyt hyvin varovaisesti. Saattaisi syntyä joistakin keskusteluista, joita tästä mietinnöstä käydään sellainenkin vaikutelma, että on joitakin kollegoja, joiden mielestä muutama musta Afrikasta tänne tullessaan saa olla onnellinen siitä, että ylipäätään saa työtä paremmin ehdoin kuin Afrikasta ikinä löytäisi, mutta muuten riittäköön ei heille kuulu samoja oikeuksia. Tällaista käsitystä en missään nimessä voi olla tukemassa. Minusta meillä on ennen kaikkea Euroopassa sellaisia periaatteita, joita muotoillaan sosiaalisten perusoikeuksien otsikon ja ihmisoikeuksien otsikon alla, niihin kuuluu myös sama palkka samasta työstä. Ja tuon periaatteen on toteuduttava myös tässä mietinnössä, ja siksi toivon, että tässä valiokunnassa voidaan sopia siitä, että kyse on ihmisistä, joilla työntekijöinä on oltava samat oikeudet kuin kotimaisilla työntekijällä. Luonnollisesti vastaavin ehdoin, jotka tässä direktiivissä määritellään, mutta missään nimessä ei huonommin ehdoin. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia paljon. Viimeiset puhujat vielä ennen tästä kuulemistilaisuutta. Aika on sen vähän, joten puhukaa lyhyesti. Benamias ja Raetten. Minä voin puhua lyhyesti. Tämä on hyvin monimutkainen asia, erittäin monimutkainenkin asia. Ja yhteistyötä tehdään monen eri tahon kesken. Tässä kuitenkin yhteistyötä on tehty hyvin myönteisessä hengessä. Ja keskusteluja käydään kyllä vielä tämän jälkeenkin par rapport aux saisonniers, notamment des travailleurs Minä puhuisin ennen kaikkea tästä maatalousalasta. Siellä on paljon kausityöntekijöitä. Ja nämä nyt keskusteltavina olevat kompromissit voisivat olla siellä ongelmallisia. on siellä muitakin, muitakin hyvin tärkeitä asioita, kuten yhtäläinen kohtelu työntekijöille ja pääsy sosiaaliturvan piiriin. Eli jos tässä mennään kompromissiin, kuten on ehdotettu tässä kompromississa 16, niin minusta silloin tämä direktiivi todella ajaisi asiansa. Oimen hoitun, Oimen räytten ja sitten Jarczysiewska. Voorzitter, soms heb ik het gevoel dat een aantal mensen denken dat we op... Puheenjohtaja, joskus minusta tuntuu, että joidenkin ihmisten mielestä me elämme Marsissa, kun tiedämme, että ei pelkästään kausityöntekijöille, vaan myös muille kolmansien maiden kansalaisille tilanne on sellainen, että me olemme sopineet vähemmästä. Meillä on vähemmän direktiivissä kuin mitä tässä ehdotetaan. Täällä sanotaan, että ihmisille, jotka lyhyen aikaa työskentelevät, vapautettaisiin jollakin lailla ylimääräisestä byrokratiasta. Eli kyse on ihmisistä ja kyse on nimenomaan työntekijöiden yhtäläisestä kohtelusta. Se on aina ollut monelle tärkeää. Pankaa nyt merkille, että jos me viittaamme esimerkiksi näihin sosiaaliturvan klassisiin tehtäviin, ja direktiivissähän näitä mainitaan niin se tarkoittaa sitä, että kausityöntekijät ovat esimerkiksi sosiaaliturvan piirissä sairauden osalta, äitiysturvan osalta, ammattitautien ja muiden vastaavien lapsilisien, vanhempainlomien, eläkkeiden ja muiden osalta oikeutettuja. Eli tämä koko sosiaaliturva on sovellettavissa ihmisiin, jotka työskentelevät vain lyhyen aikaa. Ja kun ajatellaan, minkälainen byrokratia tästä syntyy. Esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden kohdalla näin ei olekaan. Ihmiset, jotka ovat lähetettyjä työntekijöitä, pysyvät edelleenkin vakuutettuina sen sosiaaliturvan piirissä siinä maassa, mistä he tulevat. Eli nyt kysymys kuuluu, minkälaista yhtäläistä kohtelua tässä ollaan oikein luomassa. Puheenjohtaja, en ymmärrä tätä enää lainkaan. Minusta meidän pitäisi lyödä lukkoon ensinnäkin mikä on se jakso, jonka ajan työskennellessä joku on vielä kausityöntekijä. Tuon ajanjakson on oltava lyhyt. Ei pidä välttämättä lähteä siihen, mitä neuvosto haluaa. Ja aivan kuten Koferaatti sanoi, jos ajatellaan esimerkiksi kausityöskentelyä matkailualalla talviurheilukohteissa, jos joka vuosi palaa puoleksi vuodeksi työskentelemään, niin ei henkilö minusta enää ole mikään kausityöntekijä. Silloin on kyse aina erityyppisestä työsuhteesta puheenjohtaja, ei silloin välttämättä puhuta enää kausityöntekijästä. Kausityöntekijä pitää muotoilla jotenkin toisin, sillä kausityöntekijät ovat niitä, jotka tulevat esimerkiksi poimimaan kirsikoita, mansikoita, parsaa, muuta vastaavaa. Kausityöntekijät ovat erityyppisen työsuhteen piirissä kuin se, mitä tässä nyt ollaan tarjoamassa. Mielestäni meidän pitää olla johdonmukaisia, ja me emme nyt ole johdonmukaisia, kun tarkastelen kaikkea sitä, mitä olemme aikaisemmin jo sopineet. Alors, euh, Madame Jazowiecka. Rouva Jerzewska ja sitten Baltasar vielä hänen jälkeensä. Przewodnicząca, nie ulega wątpliwości, że wyzwania Nie ulega wątpliwości, że wyzwania demograficzne stojące przed Unią Europejską. Kiitoksia. Kun tarkastelemme väestön ikääntymistä, meidän täytyy luoda kunnollista vastuullista politiikkaa, myöskin vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä on äärimmäisen tärkeää työmarkkinoilla. Tietystikin täytyy pohtia myöskin kielteisiä seuraamuksia, jotka liittyvät esimerkiksi joustoturvaan ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin. Kausityöntekijöille täytyy antaa kunnollinen palkka ja kunnollinen, kunnolliset terveyspalvelut ja kunnolliset sosiaali, riittävät sosiaalipalvelut. Lisäksi täytyy tehdä selväksi, että työn kausiluonteisuus ja se, että henkilö työskentelee tietyssä paikassa vain lyhyen aikaa, ei tämä saa olla mikään syy sille, miksei hän saisi sitten samaa sosiaalipalvelua tai samoja oikeuksia kuin maan oma työntekijä, joka tekee työtä koko vuoden ajan. Meidän täytyy tehdä selkeitä rajanvetoja esimerkiksi palkkojen suhteen joku, joka tekee 365 päivää vuodessa samaa työtä ja koko ikänsä, ja sitten toisaalla on kausityöntekijöitä, jotka tekevät työtä vain hyvin lyhyen aikaa ja samalla kausityöntekijät saattavat sitten vaarantaa paikallisten työntekijöiden tulon lähteitä. Ja mikäli henkilö tekee samaa työtä vuosikausia, tulee kausiluonteisesti aina samaan paikkaan ja uudelleen uudelleen, niin onko tämä sitten kausityötä vielä? Sitten toissijaisuusperiaate ja lähipäätösperiaate täytyy myöskin muistaa, subsidiariteettiperiaate. Ja kausityöntekijöitä ei pidä millään tavalla suosia myöskään. Kiitoksia paljon. Herra Baltasaara vielä. Sì, grazie Presidente. Anch'io cercherò di essere breve. Sottolineando... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun lyhyesti. Korostaisin sitä, että tämä on hyvin vaikea asia. Pitää myös miettiä miettiä sitä, miltä tämä asia näyttää ulospäin. Tiedämme, että ihmisiä tulee monille aloille töihin Euroopan ulkopuolelta. Ja he tulevat nimenomaan töihin EU-jäsenvaltioihin. No EPP hän on European People's Party, eli ihmisten puolue. Eli siksi meidän täytyy keskittyä siihen, mitä voimme heidän hyväkseen tehdä Eli kyllä, vähän, kyllä tätä direktiiviä pitäisi soveltaa myös kolmansien maiden kansalaisiin, kun he kerran tänne töihin tulevat. Se on vähintä, mitä voimme tehdä. No sitten näistä rajoituksista. Jos kerran ollaan sitä mieltä, että tässä mennään liian pitkälle, niin silloin voitaisiin jotenkin järkeistää työmarkkinaosapuolten roolia. Ja siitä puhumme live-valiokunnan kollegoiden kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa. Mietimme esimerkiksi sitä, että pidennetään tätä kyseisten alojen listaa, joissa työmarkkinaosapuolilla olisi siis veto-oikeus. Jos työntekijä esimerkiksi menee Trentinoon Etelä-Tiroliin joka vuosi töihin, niin voiko sitä silloin enää pitää kausityönä? Minusta ainakaan ei pitäisi pitää sitä enää kausityönä. Jäsenvaltiot tarvitsevat joskus työntekijöitä oman työntekijäpoolinsa ulkopuolelta, mutta aina välttämättä silloin ei ole kyseessä kausityöntekijät. Tämä työ, työ on mielestäni erittäin tärkeää. Toisaalta yhteisten kantojen löytäminen saattaa olla vaikeaa. Edustaja Kofferaatti on laatinut kuitenkin hyviä kompromissitarkistuksia. Perusasioiden tulee kuitenkin olla ne, jotka minäkin tässä nostin esiin. La regola, non è l'eccezione. Jokaisella alalla pitää pyrkiä noudattamaan työntekijöiden oikeuksia. Mm, dernier orateur inscrit, madame... Viimeisenä puhelistalla on Rova Hirsch. Kiitokset puheenjohtaja. Varmasti tällä hetkellä on totta ja todellista, että ihmisiä riistetään, että nämä olosuhteet ovat todella surkeat, emme niitä voi hyväksyä ja on tärkeää saada aikaan minimistandardit. Joskus minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma, ja tämä myös kollegoille, että mä emme saa viedä tätä liian pitkälle, eli tämän kaiken pitää tapahtua kuitenkin myös realistisissa puitteissa. Meidän on esitettävä sellainen luettelo vaatimuksia, että se on myös toteutettavissa. Emme voi lähteä lähteä rakentamaan mitään pilvilinnoja, joten siinä mielessä se, mitä meillä nyt on, mitä ei voida hyväksyä ja mitä tässä osittain vaaditaan, nämä kaksi ovat niin kaukana toisistaan, että meidän on löydettävä jonkinlainen järkevä kultainen keskitie, Minusta se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi sellaiset seikat kuin jatkokoulutus ovat esimerkiksi vaatimuksia, jotka menevät nyt aivan liian pitkälle. Ja myös kompromissitarkistuksissa mainittuja seikkoja, kuvauksia, jotka koskevat majoitusta ja asumismuotoa. Luonnollisestikaan he eivät saa joutua asumaan tavalla, joka on vaaraksi terveydelle, mutta pitääkö täällä lähteä määrittelemään koko infrastruktuuri? kun he työskentelevät jossakin maassa, ehkä siellä on kaikilla huono infrastruktuuri. Eli näiden vaatimusten esittäminen menee vähän ohi todellisuuden. Ja tällainen byrokratia, kun jossakin vaiheessa muuttaa, tämä ei kaikki ota todellisuutta huomioon. Jos on kyse todella lyhyestä ajankohdasta, parin viikon oleskelusta jossakin tietyssä paikassa, Ymmärrän kyllä, että tällainen toive on olemassa tai pidetään tätä tavoitteena jossakin vaiheessa, mutta minusta meidän on esitettävä realistisia vaatimuksia. Ja senkin takia, jotta ihmiset, jotka työskentelevät, voisivat saada mahdollisuuden hyötyä tästä kaikesta. Muutoin jälleen vain väistetään, eikä tästä direktiivistä tule mitään, ja se ei tietenkään hyödyttäisi yhtään ketään. Monsieur le rapporteur, si vous voulez... Herra esitteli, haluatteko nyt tehdä jotakin johtopäätöksiä tästä keskustelusta? Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoita, jotka esittävät kommenttejaan ja huomioitaan ja ehdotuksiaan. Haluaisin poimia vain muutaman seikan sisältöpuolesta, sisältöpuolelta. Nyt ei pitäisi nyt unohtaa mihin me pyrimme tällä kaikella, mikä meidän tavoitteemme on. Meidän täytyy säätää tai laatia lainsäädäntöä, joka koskee kausityöntekijöitä. Samaan tapaan kuin on lainsäädännöllä tarkasteltu eurooppalaisten kausityöntekijöiden asemaa eurooppalaisten kausityöntekijöiden täytyy päästä samaan asemaan. Olipa sitten kyse Euroopasta tai Euroopan ulkopuolisista työntekijöistä, tasavertainen kohtelu täytyy varmistaa kaikille. Ihmiset voivat liikkua maasta toiseen Euroopassa, mikä ovat eurooppalaisia tai mikä ovat kolmannen maan kansalaisia. Niitä täytyy silti saada sosiaalista suojelua, sosiaaliturvaa, joiden sosiaalisen asemansa täytyy olla sama. Mitä tuli sitten sairausvakuutukseen tai sosiaalivakuutukseen, niin tämä on aivan ilmeinen ratkaisu. Henkilö, joka tulee tekemään työtä tiettyyn maahan, maksaa tietystikin tiettyjä sosiaaliturvamaksuja, ja hänen täytyy voida sitten nauttia näistä etuisuuksista sitten, kun hän menee takaisin kotimaansa, muuten hän oikeuksiaan loukataan. Monet näistä ihmisistä tulevat palaa, tulevat uudestaan ja yhä uudestaan systemaattisesti vuosi toisensa jälkeen ja tulevat takaisin. Juuri siitähän kausi työnteossa on kyse. Ihminen välillä tulee töihin ja sitten menee takaisin kotimaahansa tai kotipaikkaansa. Juuri tätä kausityön tekeminen tarkoittaa. On sanottu, täälläkin todettiin, että kausityö voitaisiin määritellä sellaisella tavalla, että muukin tyyppiset työsuhteet tulisivat katetuiksi. Mutta kun ihminen menee takaisin kotiinsa työtä tehtyä, niin tämä juuri tekee tästä työstä kausiluonteista. Proprio per questo motivo. Un ultimo... Sen vuoksi meidän täytyy olla nyt olla varovaisia tai huolellisia, kun tarkastelemme niitä sektoreita, jotka tulevat tämän lainsäädännön piiriin. Työmarkkinan osapuolet tulevat tässä mukaan. Ei kukaan tässä nyt pakota työmarkkinaosapuolia tekemään mitään, koska ne ovat täysin suvereineja. Mikäli Euroopasta halutaan tehdä mielekässä työmarkkinavuoropuhelun kannalta, silloin täytyy merkittävä rooli aina antaa sekä työnantaja- että työntekijäpuolelle. Ei kyse ole siitä, että työmarkkinaosapuolet millään tavalla korvaisivat meidät keskustelusta tai marginalisoisivat meidät, vaan pikemminkin meidän kannattaa tehdä heidän kanssaan yhteistyötä silloin, kun laaditaan tämän tyyppistä lainsäädäntöä. Tämä on se periaate, jota täytyy aina kunnioittaa ja vaalia. Kiitos kollega. Me äänestämme tästä tekstistä 23. marraskuuta sitten kun kompromissista on voitu keskustella ja sitten kun lipevaliokunta on saanut painamansa sitten rouva Elin Regner voi kertoa omasta asiastaan, joka liittyy tuomioistuimen toimivaltaan sekä tuomioiden tunnustamiseen ja täytäntöönpanon siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Juuri valiokunta on tässä vastuuvaliokunta. Nyt on määrä tarkastella tarkistuksia. Kiitokset puheenjohtaja. Bryssel 1 käsittelee sinällään hyvin hyvää, hyödyllistä asiaa asetuksena. Eli Bryssel 1 on yksi niistä hienoista esimerkeistä, joiden valossa käy hyvin ilmi, minkälaista lisäarvoa saadaan, kun eurooppalaisella tasolla toimitaan. Kun meillä on nyt jo jonkin verran kokemustakin tästä, on tullut aika ikään kuin eh, laatia Bryssel 1 uudelleen, jotta voidaan tehdä joitakin asioita paremmin. Ja tähän liittyen minun lausuntoni tässä valiokunnassa keskittyy siihen, että pohditaan, mikä, minkä valtion tuomioistuin on vastuussa työtaistelutoimenpiteestä päätettäessä. Ja kuten jo totesin, kyseessä on uudelleenlaadinta. Pahoittelen kovasti, kuten jo viimeksi pahoittelin sitä, että kyseessä on vain uudelleen laadinta eikä todellinen uudelleen muokkaaminen. Mielestäni tämä asetus kaipaisi sellaista. Ja tämän takia tietysti tehtävien muutoksien puitteet ovat rajalliset. Keskityn tässä niihin seikkoihin, jotka liittyvät aivan erityisesti työllisyysvaliokunnan toimivaltuuksiin. Nämä ovat hyvin käytäntöön liittyviä käytännönläheisiä seikkoja, jotka liittyvät työtaistelutoimenpiteisiin ja sen selvittämiseen, minkä maan tuomioistuin on vastuussa. Eli jotta asetuksen henkeä noudatettaisiin, kyseessä tulisi olla sen maan, jonka tuomioistuimet ovat vastuussa sen maan, jossa työtaistelutoimenpiteet ovat tapahtuneet muutoin ei enää olla ylipäätään tämän piirissä, eli ei enää ole riittävää viitekohtaa tuolla päättävällä tuomioistuimella. Koska tässä on kyseessä uudelleenlaadinta, meidän on pysyttävä suhteellisen kapeissa puitteissa. Kollega Baldassare on edellisessä valiokunnan kokouksessa viitannut siihen, että on hyvin hankalaa, jollei jopa juridisesti mahdotonta tehdä sitä, mikä sinällään olisi periaatteellisesti oikein ja loogista, eli luoda tässä asetuksessa järjestelmälle aivan oma paikkansa, koska se ei mitä todennäköisimmin ole mahdollista saada tälle omaa erillistä artiklansa. Minä joudun vetämään pois tätä koskevan tarkistuksen ja sen sijaan artiklassa 22 otan asian esille. Siinä on nimittäin nimenomaan viitattu noihin työmarkkina- työtaistelutoimenpiteisiin. Mielestäni aihe on ehdottomasti sen arvoinen, että se ansaitsisi oman artiklansa, mutta se ei tunnu olevan juridisesti mahdollista. Siitä huolimatta on tärkeää, että tämä aihe otetaan sopivassa kohdassa riittävästi esille. Tehdyissä tarkistuksissa puolestaan minua jännittää kovasti se, mitä erityisesti kollega, kollega Händel tekee tarkistuksina. Mielestäni nämä ovat eh, erittäin hyödyllisiä. Ne koskevat myös työntekijän valintaoikeutta artiklaan 19 tehtyyn tarkistukseen haluaisin hiukan lisäselvitystä. Minua kovasti kiinnostaa kuulla näissä tarkistuksissa, jotka ennen kaikkea kollega Paksas on tehnyt, mikä niissä on taustalla. Monsieur Baldassar. Sitten edustaja Baldassar. Sì, grazie Presidente. Io cre- Kiitoksia Mielestäni olisi ollut parempi, jos olisimme aloittaneet keskustelun kuulemalla sihteeristöä näisten, näiden jätettyjen tarkistusten oikeellisuudesta. Minun ryhmäni uskoo nimittäin, että suuri osa näistä tarkistuksista on sellaisia, että ne eivät, tai niitä ei voi jättää tähän ja siksi niistä on ihan turha keskustella. Questo sarebbe, sarebbe opportuno, necessario. Eli suurta osaa tarkistuksista ei voida hyväksyä ja siksi tähän väliin olisi hyvä saada ohjeistusta hiukan sihteeristöltä, eli voidaanko tarkistuksia hyväksyä vai ei. Oma mielipiteeni on se, että meillä on vain kaksi tarkistusta, jotka voidaan hyväksyä, 9 ja 16 ja kaikki muut mielestäni tuovat mukaan uusia elementtejä tähän direktiiviin ja siksi automaattisesti niitä ei voida hyväksyä, koska tämä on todellakin tällainen uudelleen laaditun toisinnon menettely. Eli voisiko tällaisen jaottelun nyt tehdä tässä etukäteen ja sitten keskustellaan niistä, vain niistä tarkistuksista, joista voidaan äänestää huomenna. Kiitos. Niin minä olen samaa mieltä, mutta nyt näyttää siltä, että edellisen valiokunnan kokouksen aikaan, kun tutkimme tätä asiaa, ja silloin todettiin, että tämä on uudelleen laadittu toisinto ja puhuttiin hyvin selvästi siitä, että kun kyseessä on uudelleen laadittu toisinto, niin silloin komissio voi esittää uusia elementtejä, mutta emme me. Eli silloin tällaisia tarkistuksia ei voi hyväksyä. Eli ainoastaan 5 ja 16 voitaisiin hyväksyä ja mitään muita ei. Eli siksi en ymmärrä, mikä ongelma tässä nyt enää tässä vaiheessa on. Edustaja Portas, en tiedä oliko teillä tähän asiaan jotakin kommentoitavaa. 12. syyskuutahan tästä viimeksi puhuttiin. Vielä edustaja Handel ja sitten suljen tämän puhujalistan ja siirrytään kohtaan kahdeksan. Mutta ensin edustaja Handel kollega on pyytänyt pientä selvennystä minun tarkistuksiini eh, kohtaan artiklan 19. Voin hoitaa tämän nopeasti. Minä olen toiminut eh, työntekijöiden edustajana ja ollut tekemisissä sen kanssa, että eri puolilla Eurooppaa toimittaessa joudutaan eri oikeuskäytäntöjen piiriin. Joskus on ollut kyse työntekijöistä, jotka ovat olleet pitkään toisen työmarkkina-alueen puitteissa töissä, mutta silti Saksan työoikeuden piirissä. Ja kun on syntynyt jonkinlaisia kiistoja, usein paikalliset tuomioistuimet eivät kyenneet hoitamaan tätä asiaa kun äh, järkevällä tavalla arvioimaan solmittua työsopimusta ja antamaan siitä päätöstään. Siinä mielessä on hyvinkin syytä sille, että tähän direktiiviin otetaan huomioon sellainenkin mahdollisuus, että työntekijä voi valita tuomioistuimen, joka asiantuntemukseltaan kykenee arvioimaan tämän kiistatilanteen substanssikysymykset. Minun puolestani se voi olla vaikka itävaltalaisen yrityksen Unkarissa päätettävä asia. Silloin täytyisi olla kyseessä unkarilainen tuomioistuin, mutta aivan yhtä lailla voi olla kyse italialaisen työntekijän sopimuksesta Romaniassa pitkään toimittaessa ja italialaisen tuomioistuimen valitsemisesta. Eli pitää olla mahdollisuus siihen, että valitaan mahdollisimman asiantunteva tuomioistuin ilman, että mitenkään ajetaan nyt mihinkään tuomioistuin shoppailun, vaan kyse on vain siitä, että asia hoidetaan mahdollisimman asiantuntevasti, voidaan valita sellainen taho, joka asiasta ylipäätään tietää ja voi päättää. Se oli tämän tarkistuksen tekemisen taustalla. Rouva sitten hyvin lyhyesti, koska aika on käymässä vähän lähiin. Ja, ich bin ganz... Niin, ihan lyhyesti sanon kiitokset näistä selvennyksistä. Ja erityisesti panin merkille, mitä puheenjohtaja totesi tästä uudelleenlaadinnasta. Haluan vielä kerran korostaa, että nämä minun sisällölliset ehdotukseni pannaan nyt vähän toiseen kohtaan. Eli eh, otetaan huomioon tämä aika tiukka puite, joka uudelleenlaadinnassa määräytyy. En siis enää tee niitä välttämättä siihen kohtaan, mihin niitä alun perin ehdotin. Kiitoksia paljon tästä täsmennyksestä. Me äänestämme tarkistuksista huomenna. Eikö täällä ole ollutkaan kompromissitarkistuksia? Moi, hein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 7. marraskuuta äänestetään. No, sitten minulla oli väärää tietoa. No, au point 8, où je donne la parole à notre rapportrice pour avis. Nyt annan sitten Rova Silvana Raptille puheenvuoron. Kyse on Euroopan naapuruspolitiikan uudelleen tarkastelusta. Ulkoasioiden valiokunta on tässä vastuuvaliokunta. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, Kiitoksia, puheenjohtaja. Meidän oli määrä hoitaa tämä maanantaina silloin, kun sähköt menivät poikki. Tämä piti olla Strasburgissa, mutta sielläkään se ei onnistunut. Ja nyt tässä sitten ollaan täällä. Ja tällä päivänä on tehty jotakin tarkistuksia tähän mietintöön yhteensä 66. Kaikki näistä vastaavat tekstin henkeä ovat sen suhteen myötäsukaisia. Minun nähdäkseni me voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä, tai yhteistyö kanssa on ollut hedelmällistä ja työ on edennyt ripeän tahtiin. Euroopan naapuruuspolitiikka on äärimmäisen tärkeä seikka, kuten kollegat hyvin tietävät, sekä Välimeren alueella että unionin kannalta kyse on tärkeästä yhteistyöstä. Työllisyysvaliokunnassa Meidän pitäisi todellakin painottaa kahta seikkaa. Να στοχεύει σε οικονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές. Naapuruspolitiikassa pitää pohtia sosiaalipuolta, koulutusta, työllisyysuudistuksia. Kaiken keskeisessä pitäisi olla työllisyyden minun nähdäkseni. Toiseksi täytyy varmistaa, että työvoima standardeja kunnioitetaan ja sääntöjä ei loukata. Tämä täytyy asettaa ehdoksi sille, että rahoitusta voidaan antaa toimille demokratia, pyrkimykset esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, niitäkin täytyy tukea. Kyse oli nuorten liikehdinnästä, mutta samanaikaisesti kyse oli nuorista, jotka elivät yhteiskunnissa, joissa vauraus jakautuu erittäin epäoikeudenmukaisella tavalla ja siellä on paljon köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Tämäkin täytyy muistaa, kun me teemme ehdotuksiamme ulkoasian valiokunnan mietintöön. Haluaisin niin ikään huomauttaa, että meidän pitäisi tarkastella myös hyvin läheisesti sitä merkitystä, joka on työpaikkojen luomisella – Sama täytyy taistella laitonta maahanmuuttoa ja työllisyyttä vastaan Euroopan unionissa, erityisestikin unionin eteläosissa. Haluamme välttää Pohjois-Afrikan maiden aivoviennin, koska tuo ei auta noita maita eikä niiden talouksia päinvastoin. Lisäksi pitäisi edistää työmarkkinavuoropuhelua. Komission täytyy tässä suhteessa pitää tarkalleen pitää tarkalleen silmänä sitä, miten tilanne kehittyy, miten rahaa käytetään. Lisäksi pitäisi huolellisesti komissionkin puolella tarkastella sitä, miten laitonta työllisyyttä tai työllistämistä vastaan voidaan taistella. Samojen sääntöjen täytyy koskea kaikkia ihmisiä. Mielelläni kuulisin, mitä varjoesittelijöillä on sanottavanaan. Olen saanut kaksi muutosesitystä, niin saapuivat sähköpostille tänä aamuna, mutta toistaiseksi yhteistyö on sujut erittäin hyvin ja toivottavasti me jatkuu. Rova Morin. La présidente, remercier... Euh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää edustaja Raptia tästä analyysistä. Itse asiassa olen sitä mieltä, että tämä naapuruspolitiikka koskee erityisesti nyt Pohjois-Afrikkaa ja nimenomaan naapuruspolitiikan ongelmat koskevat Pohjois-Afrikkaa erityisesti, koska e- Etelä-Euroopan ja Pohjois-Afrikan välillä on kaikkein suurin elintasokuilu maailmassa ja se aiheuttaa sitten paljon esimerkiksi laitonta siirtolaisuutta Eurooppaan, jota vastaan voitaisiin parhaiten taistella sillä, että Pohjois-Afrikassa työpaikkojen määrää kasvatettaisiin, elintaso nousisi. Ja tästäkin syystä minusta on hyvin tärkeää, että kehitetään koulutusohjelmia EUn naapurivaltioissa, koska niitä, siten pystytään parhaiten tukemaan työpaikkojen syntymistä. Ja halusin vielä sanoa, että tässä ei sinänsä kannata taistella laitonta siirtolaisuutta vastaan yksinään, jos ei samalla tueta näiden ulkoisten maiden kehitystä. Kiitoksia. Onko teillä muita puheenvuoropyyntöjä? ei vaikuttaisi olevan, joten Rouva Rapti, haluatteko vielä jo loppupuheenvuoron? Kiitos. Halusin vain kiittää Rouva Chartieria ja todeta, että hänen tarkistuksensa osoittaa, kuinka paljon hänellä on kokemusta parlamentin työstä. Hänen tarkistuksensa auttavat minua minun työssäni eteenpäin. Uskon, että hänen kanssaan sujuu aivan loistavasti. Ja sama pätee myöskin sähkömagneettisiin kenttiin. Hänhän on tämän asian esittelijä, minä puolestani varjoesittelijä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nyt voidaan kyllä edetä esityslistalla, niin kuin oli määrä. Alors, dans... Kiitoksia. Siinä tapauksessa me voimme nyt sitten todeta, että Lausuntoluonnos hyväksytään 7. marraskuuta tämäkin. Äänestys toimitetaan silloin. Nyt siirrymme kohtaan 10 esityslistalla. Kyse on minikuulemistilaisuudesta. Rouva Elisabeth Mohan on esittelijänä, kuten todettiin. Asia on terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä, sähkömagneettisista kentistä on kyse ja tämän aiheuttamista riskeistä. Nyt toivottaisin tervetulleeksi asiantuntijamme. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa kuitenkin Rova Morin, joka voi esitä tämän tai alustaa tämän asian. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että suostuitte tämän minikuulemisen järjestämiseen. Kyse on aiheesta, joka on äärimmäisen tekninen luonteeltaan, mutta jonka keskeinen osa ja tärkein seikka, jota me tässä tarkastelemme, on työntekijöiden suojelmien sähkömagneettisilta kentiltä. Meillä on edessämme direktiiviehdotus vuodelta 2004, tai direktiiviteksti pikemminkin. Sen soveltaminen on ollut hyvinkin erilaista, eriävää aina huhtikuuhun 2012 mennessä. Se on voitu siirtää täytäntöön. Tämä koskee tiettyjä sektoreita, jotka eivät nyt enää pysty toimimaan niiden päätösten jälkeen, jotka on tehty tämän direktiivin myötä. Tämä on vaikuttanut aivan erityisestikin siihen, miten voidaan käyttää tai olla käyttämättä magneettikuvauslaitteita. Tämä on erittäin herkkä aihe ja tämä aiheuttaa hyvinkin kuumeisia reaktioita, koska komissio on nyt jo ovat korkeampia kuin aiemmin, mutta ei tämä ole nyt hihasta vedetty ajatus, vaan tämä perustuu sille, mitä ECNIRP meille on kertonut. Olemme laatineet myöskin luettoman laitteista, jotta voimme helpottaa elämää työnantajapuolella. Katsoimme, että standardi luettelo helpottaa ja sitten kun löytää oman laitteensa luettelosta, voi automaattisesti sitten saada tietää, minkälaisista altistuksista tai altistusarvoista on kyse. Silloin ei tarvita enää mittauksia suurimmassa osassa tapauksia. Liitteissä myöskin annetaan osviittaa sen suhteen, mihinkä suojatoimiin pitää ryhtyä. Ja siellä myöskin puututaan asioihin, jotka nyt ovat paremmalla tolalla kuin aikaisemmassa versiossa. Nyt olen kiinnittänyt enemmän huomiota erityisen herkkiin ihmisryhmiin, esimerkiksi raskaisiin naisiin ja ihmisiin, joilla on sydämen tahdistin tai joku tämän tyyppinen laite johon sähkömagneettinen säteily suoraan vaikuttaa. Sitten vielä viimeinen kalvio, kaavakuva. Olemme joitakin rajoitettuja poikkeuksia laatineet. Myötämme huomioon kaikki toimet ja kaikki työntekijöiden kategoriat. Kaikki ovat katettuina tässä direktiivissä, mutta joidenkin kategorioiden suhteen tilanne hieman erilainen kuin mikä on standardi malli tässä yksi esimerkki ovat magneettikuvauslaitteet. Olemme ehdottaneet, että pakolliset raja-arvot eivät päde näihin, mutta kaikkia muita sääntöjä kyllä noudatetaan. Olemme ehdottaneet sitä, että ei saada poikkeusta, vaan pikemminkin mahdollisuus, että armeija voi käyttää Naton järjestelmää hyväkseen, joka varmistaa järjestelmien yhteen toimivuuden, kuten kun tiedätte, että 22 jäsenvaltiota on myöskin Naton jäseniä. Ja teollisuuden puolella ja muuallakin olemme varmistaneet väliaikaiset poikkeusmahdollisuudet äh, tiettyjä tapauksia silmällä pitäen. Nyt en puhu tämän pidempään, koska olen varma, että muilla puhujilla on myöskin paljon sanottavaa. Tietystikin me olemme täällä valmiita vastaamaan teidän kysymyksiinne ilomielin. Kiitoksia. Nyt annan sitten puheenvuoron toiselle asiantuntijavieraillemme. Hän edustaa Business Europe-järjestöä. Rouva Rebecca Smith, tervetuloa. Tehän olette sosiaaliasioista vastaava henkilö Business Europein puolella. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja suuret kiitokset työllisyysvaliokunnalle ja esittelijälle siitä, että meidät on kutsuttu esittämään kantamme tästä asiasta. Yritän mahdollisimman lyhyesti vain esittää joitakin yleisiä huomioita siitä, miten me näemme tämän direktiivin kohtalon ja voin ottaa esille myös joitakin erityisiä seikkoja komission uudistetusta ehdotuksesta. Ensinnäkin me olemme sitä mieltä, että tämä direktiivi on tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikkien eri alojen eurooppalaiset yritykset voivat panna tämän direktiivin määräykset täytäntöön Tavoitteena pitää olla riskiperustoinen lähestymistapa on otettava huomioon ne kohdat, joissa sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa todellisen vaaran työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle. On tärkeää muistaa, että monilla työpaikoilla ehkä on altistumista sähkömagneettiselle kentälle, mutta se ei välttämättä tarkoita minkäänlaista vaaraa työntekijän terveydelle. Olemme sitä mieltä, että direktiiviä on uudistettava siten, että löydetään ratkaisu kaikille eurooppalaisille yrityksille, joilla on jonkinlaista tekemistä sähkömagneettisten kenttien kanssa, ja jotta voidaan välttää mikään aikomaton, tahaton vaikutus itse yritysten toiminnalle. Me uskomme, että tähän tarvitaan myös suuntaviivoja, tiedottamista, jotta voidaan auttaa työnantajia ja työntekijöitä ymmärtämään komission direktiivin tarkoitus. Sitten itse komission ehdotuksesta. Me uskomme, että tässä on kyseessä huomattava parannus aiempaan direktiiviin ja toivomme, että tämä parannus pysyy yllä, kun lainsäädäntöprosessissa edetään, vaikka edelleenkin on joitakin huolenaiheita meidän näkökulmastamme. Ensinnäkin direktiivin sovellusalasta ja näistä itse määritelmistä, jotka direktiivissä on mainittu. Me tuemme sitä, että tämä rajoitetaan käsittelemään riskejä, jotka syntyvät tunnetuista lyhyen aikavälin kielteisistä vaikutuksista eikä pitkän aikavälin vaikutuksista, kuten komissio on aina korostanut. Alkuperäisessä vuoden 2004 ehdotuksessa tämä oli esillä ja tästä on sovittu, että näin olisi myös uudessa versiossa. Me uskomme myös, että uusi ehdotus tekee hyvän eron kielteisten terveysvaikutusten ja kielteisten eh, turvallisuusvaikutusten välillä. Näin toimet voidaan kohdentaa siihen, missä on todellinen työntekijän terveydelle terveydelle syntyvä riski eh, verrattuna tilanteeseen, jossa on altistuminen ilman terveysvaikutusta. Me kyseenalaistaisimme kuitenkin, ovatko jotkut määritelmiin sisältyvät elementit sellaisia, jotka soveltuvat tähän direktiivin esimerkiksi kohdassa haitalliset terveysvaikutukset puhutaan henkisestä hyvinvoinnista tai yleisestä hyvinvoinnista työpaikalla. Uskon, että työnantajien näkökulmasta tällaiset työpaikalla syntyvät ongelmat johtuvat monista eri tekijöistä ja voi olla hyvin hankalaa tai jopa harhaanjohtavaa pyrkiä identifioimaan syyksi sähkömagneettiselle kentälle altistuminen myös päänsärky, pahoinvointi, suoraan sähkömagneettiselle kentälle altistumisen aiheuttamina seuraamuksina. Luonnollisesti näidenkin aiheuttajia voi olla monta erilaista. Direktiivissä on myös sellaisia termejä kuten väliaikainen haitta. Ennen kaikkea pk-yrityksille voi syntyä ongelmia sen tulkinnassa, mitä tämä tarkalleen tarkoittaa. Ja sitten itse direktiivin ydinasia, eli raja-arvot ja toiminta-arvot, joista on puhuttu. Me uskomme katsomme, että tässä on saatu aikaan todellista parannusta, koska nämä raja-arvot ovat tarkkaan mitattavia. Näin voidaan keskittyä mittauksissa siihen, missä se on todella tarpeen työpaikalla. Me tuemme sitä ajatusta, että tämä viimeisin iknipin eh, raja-arvo on otettu hyväksi tieteelliseksi perustaksi. Yhtä lailla uskomme, että jos yritykset jo hyödyntävät relevantteja tieteellisesti perusteltuja suuntaviivoja, standardeja, ehkä ne ovat peräisin kansallisesta kontekstista, pitäisi niiden jatkossakin voida näitä hyödyntää. Me uskomme myös, että mahdollisuus puuttua näihin toiminta-arvoihin edellyttäen, että yritykset voivat osoittaa, että niiden suhtautuminen altistumisraja-arvoihin on myönteinen, sallisi jonkin verran joustavuutta. Meillä on kuitenkin hiukan huolenamme se, ettei ole riittämiin tietoa siitä, miten näitä arvoja yrityksiin sovelletaan. Tämä voi johtaa sekannuksiin, oikeusvarmuuden heikkenemiseen ja viime kädessä myös siihen, että direktiiviä ei voida panna tehokkaasti täytäntöön, mikä ei tietenkään ole kenenkään edun mukaista. On myös olemassa todisteita siitä, että on ehkä joitakin täysin aikomattomia kielteisiä seuraamuksia, tahattomia kielteisiä seuraamuksia esimerkiksi joistakin raja-arvoista hitsaamisessa. Todennäköisesti ne ylittävät jotkut näistä direktiivin asettamista raja-arvoista, vaikka näistä prosesseista ei välttämättä seuraakaan työntekijöiden terveydelle haitallisia seikkoja. Me tuemme kovasti sitä, että otetaan käyttöön tiettyä joustavuutta tässä uudessa direktiiviehdotuksessa ennen kaikkea, että joidenkin prosessien kohdalla näitä raja-arvoja ei kuitenkaan voida saavuttaa. On tärkeää muistaa, että tässä uudistetussa direktiivissä on kyse vain rajallisesta joustavuudesta, jonka myötä jäsenvaltiot voivat antaa rajallisia joustoarvoja alalle Tämä siis perustuu tiettyihin ehtoihin. Nämä ovat niitä oleellisia seikkoja meidän kannaltamme. On vielä joitakin muitakin, jotka saattavat aiheuttaa hiukan sekannusta tai olla ongelmallisia tämän direktiivin kohdalla. En puutu niihin tässä sen syvemmin, mutta mainitsen vain joitakin. Esimerkiksi vaatimus merkitä turvamerkinnöin tai rajoittaa pääsy tietyille alueille työpaikalle. Uskomme, että joiltakin osin nämä vaatimukset ovat liiallisia ja ehkä käytännössä sellaisia, etteivät kaikki kaikki yritykset voi niitä toteuttaakaan myös näistä terveysvaatimuksista. Meistä terveyden ja turvallisuuden puitedirektiivi on jo riittämiin huolehtinut terveysvalvonnasta työpaikalla ja nämä lisävaatimukset, joita direktiiviin aiotaan, voisivat olla ylimääräinen taakka työnantajille ja olla osin jopa ristiriidassa direktiivin muiden osien kanssa. Olemme myös ähm, sitä mieltä, että tuo varusteluettelo, johon jo viitattiin, on hyvin hyödyllinen eri yrityksille, mutta on hyvin hankalaa tehdä tällaisesta luettelosta koskaan täydellistä tai päivittää sitä, joten ehkä on parempi, että tämä luettelo on enemmänkin ohjaava asiakirja eikä mikään varsinainen direktiivitekstiin sisältyvä luettelo. Johtopäätöksenä siis on tapahtunut hyvää kehitystä tämän direktiivin parissa me olemme ilolla voineet tehdä yhteistyötä komission kanssa johdonmukaisesti myös neuvoa antavassa komiteassa. Haluaisin kuitenkin korostaa, että edelleenkin on joitakin seikkoja, jotka on vielä ratkaistava. Me toivomme kovasti, että voimme välttää aiemman tilanteen, koska meidän kaikkien edun mukaista on selvästikin että me, ennen kuin me saimme tämän direktiivin, oli monia eri aloja mukaan luettuna terveydenhoitoala, mutta ei yksin se. Se ei kyennyt noudattamaan tätä direktiiviä ja toivomme, että tämä ratkeaa tulevaisuudessa parlamentin ja neuvoston tiiviillä yhteistyöllä. Kiitoksia. Kiitos sitten ammattijärjestöjen puolesta seuraavalle puhujalle vuoro. Kiitoksia. Minä olen Marksa Pih ja olen vastuussa tästä työturvallisuus osastosta ja olen osallistunut näihin keskusteluihin jo vuosien saatossa. Ja olen seurannut keskustelua kyllä tässä vuosien ajan. Haluan puhua mahdollisimman lyhyesti tässä. Kiinnittäisin huomionne keskeisen viestiin, joka meillä on – Eli me kannatamme tämän uuden direktiivin hyväksymistä, mutta pitää muistaa, että tätä keskustelua on tosiaan käyty jo vuosien ajan, jo ihan 90-luvulta lähtien. Ja nyt 20 vuotta myöhemmin direktiivi ei edelleenkään ole sellainen väline, jota voisi helposti panna täytäntöön kaikilla aloilla – komissio on tässä asiassa ollut jokseenkin hitaanlainen. En tiedä, minkälaisia syitä siellä tähän on, mutta tuntuu, että he eivät ole lähteneet puuttumaan näihin työturvallisuutta haittaaviin asioihin. Työntekijöille turvallisuusasiat ovat hyvin tärkeitä ja siksi me odotamme innolla tätä direktiiviä, olemme odottaneet jo pitkän aikaa. Olemme osallistuneet kahteen kuulemistilaisuuteen yhdessä muiden työmarkkinaosapuolten kanssa ja toivomme, että direktiivistä tulisi sellainen, jolla suojeltaisiin todella työntekijöitä tältä sähkömagneettiselta säteilyltä. Tässä nostettiin esiin jo tärkeitä asioita. Minä voin mainita neljä lisää. tämä direktiivi ei ole ollut tarpeeksi suojeleva työntekijöitä kohtaan. Ensimmäinen kohta, joka tuli jo Business Europein esityksessä esiin, ovat nämä välittömät vaikutukset sähkömagneettisista kentistä. Ja tässä ei ole kiinnitetty lainkaan huomiota pitkän aikavälin vaikutuksiin ja kumulatiiviseen vaikutukseen, joka näillä kentillä on Eli komissio voisi tehdä tämän ongelman ratkaisemiseksi hiukan lisää töitä. On olemassa järjestö, syöpäjärjestö, joka keskittyy juuri tähän asiaan. Sieltä varmaan saisi monitaajuuksisista säteilyistä ja niiden vaikutuksista tietoa raja-arvot tulisi myös laskea mahdollisimman alas, se on meille erittäin tärkeää. Eli näitä kysymyksiä ei voi enää lykätä jonnekin hamaan tulevaisuuteen ja teeskennellä, että niitä ei ole olemassakaan. Toinen kysymys on sitten lääketieteellinen seuranta ja, ja tarkastukset meille. Tämä on myös aivan olennainen asia kahdestakin syystä. Valiokunta konsultoi, äh, komissio konsultoi tätä valiokuntaa ja täällä on aiemminkin puhuttu siitä, että me tarvitsemme lisää tietoja ja työntekijät tarvitsevat tietoja, koska he ovat niitä, joihin tämä altistus kohdistuu. Ja muistuttaisin, että parlamentti on konkretisoinut todella näitä vuoden 2004 direktiivin puitteita, pu, puutteita ja todennut, että kun nämä raja-arvot ylittyvät, silloin työntekijöillä on oikeus hoitoon. Olipa sitten kyseessä minkä taajuinen säteily hyvänsä. Ja näitä raja-arvoja ei voi lähteä ylittämään niin, että, että sitä tapahtuu jatkuvasti ja että se on ikään kuin periaatteena – ja siksi myös riskit pitäisi pystyä arvioimaan mahdollisimman tarkasti. Näistä lääketieteellisistä tarkastuksista ja hoidosta, no en mene nyt sen suuremmin yksityiskohtiin tässä, mutta siihen asiaan liittyy hyvin paljon ongelmia ihan eurooppalaisellakin, eurooppalaisellakin tasolla. Nyt työterveyshuollon ja lääkäreiden rooli – näiden lääkäreiden tulisi miettiä sitä, ketkä ovat suurimmassa vaarassa, keitä tämä säteilyvaara koskee. Ja siinä lääketieteen ammattilaisten tulisi olla olennaisessa roolissa, kun näitä ihmisiä määritetään. Sitten kolmanneksi tai kolmas kysymys. Kysymys, ja, ja kaikki näette, että nämä liittyvät kaikki, kaikki samantyyppisiin asioihin, on se, että tekniset seikat aiheuttavat myös ongelmia siinä mielessä, että kuinka tätä säteilyä määritetään työpaikalla, kuinka sitä mitataan ihan teknisestä, tekniseltä näkökannalta. Ja silloin nähdään, että monenlaisia kategorioita näille arvoille on syntynyt ja lähestymistapa on hyvin hajanainen – ja työntekijöillä ei enää ole selkeää käsitystä tästä asiasta. Pitäisi olla esimerkiksi laboratorio työntekijöille omansa. Sitten raja jotka koskevat keskushermostoon menevää säteilyä, aivoihin vaikuttavaa säteilyä. Ja työntekijät liikkuvat myös paikasta toiseen, suorittavat kaiken näköisiä tehtäviä ja se tulisi myös ottaa huomioon. Eli asetetaan erilaisia raja-arvoja ja sellaisia raja-arvoja, joita ei voi ylittää ihan turvallisuussyidenkin vuoksi. Eli sillä tavoitteenahan on työntekijöiden turvallisuuden parantaminen. Eli luodaan nyt raja-arvoille järjestelmä, joka on pakollinen sillä sillä tavoin ymmärretään paremmin, mikä tilanne nyt on ja päästään parantamaan työntekijöiden todellista tilannetta ja todellista työympäristöä. Viimeinen kohta. Tässähän on kyse puitedirektiivistä, jonka tulisi suojata kaikkia työntekijöitä. Ja tämä sähkömagneettinen säteily on asia, jossa Euroopan parlamentilla on ollut hyvin tärkeä rooli. Ja sinne tulisi jättää niin vähän poikkeuksia ja tällaisia porsareikiä kuin vain mahdollista. Järjestömme on siis osallistunut kuulemistilaisuuksiin, joissa on puhuttu myös näistä poikkeuksista. Ja ymmärrämme, että riskejä edelleen on, mutta kunnollinen valvontajärjestelmä ja seurantajärjestelmä on oltava olemassa. Tarvitsemme selkeitä suojelumenetelmiä työntekijöille ja komission pitää pystyä varmistamaan, että työntekijöitä suojellaan yhdenmukaisella tavalla ja yhdenvertaisella tavalla – siellä on myös tällaisia kaikennäköisiä poikkeuksia esimerkiksi sotateollisuudelle ja muille aloille. Valvontaa pitäisi siis entisestään kiristää ja teknologian seuranta ja sen kehittäminen pitäisi myös jotenkin järkeistää. Teknologia kehittyy kovaa vauhtia koko ajan, eli pitäisi tarkastaa se, ovatko laitteet ajan tasalla vai eivät. Eli tällainen asia pitäisi myös järjestää ja me toivomme, että direktiivin tekstistä tulee parannus ja että se parantaa työntekijöiden turvallisuutta järkevällä tavalla ja että sitä todella sitten pannaan täytäntöön eurooppalaisella tavalla. Komissiolta tulee erityyppisiä teknisiä suosituksia. Toivon, toivon mukaan ne vaikut, niihin vaikuttaa myös ICNIRP-järjestön työ kansallisia tällaisia tieteellisiä komiteoitahan on olemassa, mutta tässä on kyseessä nyt laajempi eurooppalainen näkökulma, eurooppalainen taso. Kiitoksia ja toivon tosiaan, että tästä direktiivistä tulee hyvin täytäntöön pantava. Kiitoksia paljon. Herra Terry Walmart saa seuraavaksi puheenvuoron. Hän edustaa terveyspääosastoa. Hän vastaa työsuojelu- ja terveysasioista Euroopan alan järjestön keskustus, keskusliitossa Semitissä. Oletteko te Business Europein jäsen vai miten te organisoidutte? Mikä suhde teillä on Business Europeen? Voisitteko kertoa tästä vaikka ensin? Very much. Um, thank you for giving... Kiitoksia siitä, että Seinet saa nyt tilaisuuden esitellä valiokunnalle, esittäytyä valiokunnalle. Seuraavan 10 minuutin ajan haluaisin käsitellä seuraavia asioita. En ole toistaa kaikkea, mitä muut ovat sanoneet, vaan keskitän puheenvuoroni vain joihinkin seikkoihin. En käy lävitse kaikkia näitä kalvojani. Ensinnäkin haluaisin todeta, että olen samaa mieltä kaikista kommentoista, joita Business Europein kollegani esitti Semet ei ole Business Europein jäsen, vaan itsenäinen elin, itsenäinen järjestö. Kuten havaitsette, me edustamme työnantajajärjestöjä, metalli- ja teknologia-alan työn, te, työnantajajärjestöjä 22 maassa. Esimerkiksi Metalliliitto, Iso-Britannian Metalliliitto kuuluu tähän mukaan. Järjestömme on toiminut hyvin kannustavalla tavalla, kun on pyritty per, per, parantamaan työsuojeluterveystoimia ja direktiiviuudistukset, jotka pyrkivät tekemään direktiivistä oikeasuhtaisen ja työnantajien kannalta helpokäyttöisen. Kaikki tällaiset uudistukset ovat tervetulleita myöskin. Olemassa olevien direktiivin yksinkertaistaminen on tervetullutta. Kuitenkin pelkään, että tässä on tiettyjä riskejä. Siinä on jotenkin huolissaan siitä, että jotkut työntekijöiden suojelutoimet tahattomasti vaikeuttavat valmistusmenetelmiä, jotka eivät aiheuta kuitenkaan terveyshaitteja esimerkiksi avaruusalalla ja autoalalla. Näin on. Palaan näihin myöhemmin. Seuraava kalvo. En tiedä, onko kukaan vielä selittänyt täällä mitä sähkömagneettiset kentät ovat. Ehkä olisi hyödyllistä tarkastella tätä hetkisen verran. Periaatteessa sähkömagneettisia kenttiä on luonnossakin, mutta usein ne ovat ihmisen aiheuttamia. Kyse on ionisoimattomasta säteilystä silloin, kun käytetään sähköä sähköenergiaa. Tässä täytyy tehdä ero ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn välillä. Ionisoiva säteily sel- selvästikin liittyy ydinalaan ja isotopia koskeva lainsäädäntö onkin jo olemassa, mutta sähkömagnetiset kentät ja frekvenssit ovat hieman erityyppinen ongelmakenttä. Mitä tulee soveltamisalan tulee, kyse on teleliikennealasta, kodeissa on mikrouulteja ja muita sähkönjakelujärjestelmiä. Myöskin teollisissa prosesseissa tuotantoteollisuuden puolella käytetään sähkömagneettisia kenttiä aiheuttavia laitteita hyväksi. Kyse on korkea, korkeasta volttimääristä, mitä suurempi volttimääristä, voimakkaampi kenttä. Ja sitten on sähkökenttiä, joita esiintyy senkin, kun sähkö ei virta, Ja mitä suurempi sähkövirta, sitä suurempi sähkömagneettinen kenttä, sitä voimakkaampi kenttä. Hyödystä tietää, mitä vaikutusta tällä on sitten ihmisen keholle, jotta saamme asiaan, asiaan hieman oikea suhtaisuutta mukaan. Kuten on oikein todettu, mainittu, voidaan käyttää hyväksi myöskin tästä vyöhykeajattelua siten, että frekvenssi jätetään kolmeen osaan nollasta 100 kilohertsiä sadasta 300 gigahertsiin, joten vaikutukset ovat suuria näillä kahdella eri vyöhykkeellä. Ja mikä tarkastellaan matala päätä seuraukset saattavat sellaisia, että mitään seuraamuksia ei ole. Joskus hermot tai lihakset saavat pientä stimulointia Joskus kun sähkön virta nopeutuu, silloin saattaa nähdä silmissä joitakin valonvälähdyksiä, ja tämä saattaa johtaa pyöry, pyörytyksen tunteeseen tai Nämä ovat hyvin lyhytaikaisia vaikutuksia, jotka katoavat hetken kuluttua. Ja kun sähkö kenttä katoaa, silloin haitatkin katoavat. Näistä ei ole mitään terveyshaittaa. Mutta mikäli mennään suurempiin frekvensseihin, Silloin kun on kyse esimerkiksi suurista sähkömäärästä myöskin, tulokset ovat sellaisia, että ihmisen kehon kudokset lämpenevät ja joskus syntyy papalovammoja äärimmäisessä tapauksessa. Se täytyy tarkastaa suhteellisia riskejä, joita syntyy joko matala frekvenssiin toimista tai korkeimmista frekvensseistä. Okay, and, and a question for this particular committee. Pitäisikö valikunnan toimialan tulee, niin täytyy tietenkin muistaa aina varovaisuusperiaate, joka on kaikessa johtonuorana. Ja täytyy toimia toiset sellaisella tavalla, että ei vaikuteta työnantajien elämään liikaa ja pohditaan todellakin, mistä on haittaa ihmisen terveydelle ja missä on todistustaakka. Pitäisikö työnantajalla olla todistustaakka? Vielä tarkastamme riski jatkumaa, niin kuin on todettukin. Täytyy ottaa riskitä huomioon sellaista, että otetaan riskin suhteellinen haitta, esimerkiksi rihas- ja tukielinten jatkuva käyttö on niin ikään riski. Sähkömagneettinen säteily on jo mukana olemassa olevassa puitedirektiivissä riittävällä tavalla. Katsomme, hyväksymme kuitenkin sen, että direktiivin suhteen täytyy päästä eteenpäin ja mikä sitä pistää kunnan täytäntöön, se suoja, tuo myöskin riittävää suojaa oikeasuhtaista suojaa työntekijälle. Oikeasuhtaisuus aina muistaa. Haluaisin lyhyesti vielä puhua alkuperäisestä säätelyn liittyvästä vaikutusarviosta. Ehkä nyt on liian myöhäistä enää ryhtyä tästä puhumaan uudestaan, koska me tunnustamme alkuperäiset vaikutusarviot. Komissio on ne hyväksynyt ja vaikutusarviot on on otettu kaiken päätöksenteon pohjaksi, mutta vaikutusarviossa ei pyritty määrittelemään kvantifoitavia hyötyjä suhteessa kustannuksiin. Ja mitä uutisarvioihin tulee, ne perustuvat hyvin erityyppisille direktiiviluonnoksille, joten kun tarkastan direktiivin vaatimuksia ja altistustasoja, kustannukset perustuivat hieman eri artikloille eri vaatimuksille, joten jälleen kerran onko tämä sitten relevanttia tämän päiväisen keskustelun kannalta. Mitä tulee sitten kykyyn tehdä kustannuslaskelmia, kustannusarvioita, nyt on kommentoitu tätä puolta ja tutkimukset, joita komissio käytti hyväkseen, olivat hieman rajoitettuja, koska kustannuksia ei kerätty koko Euroopan unionin tasolta. Koko Euroopan unionin taso ei otettu huomioon, eikä myöskään ollut yksityiskohtaista tietoa siitä, mihin kustannusarvioihin oli päästy. Ja kun tarkastellaan yrityksiä, joita tämä sääntely koskee, nähdäkseni komission aliarvioinut yritysten määrää tässä suhteessa. Kun vaikutusarviointeja ja sen tuloksia tarkastellaan, niin tulokset ovat äh, Euroopan tasolla vain hieman suurempia kuin koko Euroopan, kuin yhdistyneen kuningaskunnan tasolla tehdyt laskelmat. Ja mielestäni tämä on vähän huono merkki. Komissio on jo hahmotellut täällä perusperiaatteita, joita tullaan käyttämään työryhmän työssä. En nyt halua käydä näitä lävitse enää yksityiskohtaisemmin. Katson, että kaikkien tärkeimmät seikat liittyvät tässä suhteessa raja-arvoihin ja myöskin joustolausekkeeseen ja myöskin tällaisen lääketieteelliseen seurantaan, terveysseurantaan. Mitä tuotantoteollisuuden puoleen tulee, me pidämme hyvänä sitä, että nyt käytössä olevat raja-arvot, joka viittaa viittavat nyt suuntaantaviin arvoihin, toiminta-arvoihin ja altistustasoarvoihin, niin mitä joustoon tulee, me tunnustamme, olemme havainneet, että on olemassa tiettyjä seikkoja tai teollisuuden aloja, joilla mahdolliset altistusarvot voivat ylittyä. Siitä huolimatta ei ole osoitettu mitään terveysvaikutuksia näistä rajarven ylityksistä. Ja mikäli osoittu, että riskeistä syntyy myöskin terveyshaittaa. Me hyväksymme tämän tiedon. Mitä tulee sitten lääketieteen seurantaan tai siihen, mitä EAYn kollega sanoi dysemetriasta? Ja, ja yleensä kun magneettisesta setelystä on kuin vain väliaikaisia vaikutuksia, lyhytaikaisia vaikutuksia. Onko silloin mitään järkevää mitä järkeä seurata työntekijän terveyttä jatkuvalla syötöllä, mikäli näistä altistuksista ei ole mitään seuraamuksia pitkällä aikavälillä. Mitä seuraamuksia sitten näistä säästöistä tulisi tuotanto teollisuuden puolelle? direktiivin altistusarvot ylittyvät ylen, aivan tavanomaisissakin menetelmissä, tuotantometelmissä, esimerkiksi tyyppisissä hitsausa toimissa, joita käytetään autoteollisuuden alalla ja myöskin avaruusteollisuudessa ja muilla teollisuuden aloilla siellä käytetään erilaisia hitsausmenetelmiä, joissa ei pelkästään toiminta-arvo ylitä, vaan myöskin altistusarvo tai, tai toim- nämä muutkin arvot. Ja, mutta mikäli kysymys kuuluikin, ovat, onko kyse perusvaikutuksista, ovatko terveysvaikutukset vain lyhytaikaisia, ja mikäli näin on, pitäisikö nämä tuotantomenetelmät sitten kieltää, koska näillä olisi valtavia merkityksiä tai seuraamuksia teollisuuden alojen kannalta. Sitten vielä viimeinen kalvo. Tämä liittyy siihen, onko tämä direktiivi asian mukainen, vastaako se tarkoitustaan. Valikunta voi tietystikin arvioida nyt tehtyä ehdotusta. Uskon, että ensimmäinen seikka täytyy pohtia, onko työryhmä noudattanut toimintaperiaatteita Suurta määrin nähdäkseni näin on, mutta pitäisikö sel- sel- selkeämmin määritellä aikaiset terveysvaikutukset, toiminta-arvot ja altistusarvot täytyy jo- hoitaa sellaiseksi, että ne ovat johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia ja mitä seuraamuksia näistä sitten aiheutuu mahdollisten tuotantomenetelmien kohdalla, mikäli tietyn tyyppiset toimit joudutaan kieltämään direktiivin myötä. Mitä tässä seuraa? Lisäksi voidaan pohtia nykyisiä vaikutusarvioita, ovatko ne soveliaita tiedämmekö todella, mitä kustannuksia tulee tästä kaikista koitumaan, ja tiedämmekö me edes, mitä hyötyä tästä lainsäädännöstä on. Yksi tärkeä kysymys minun kantani on se, että kuinka paljon tästä syntyy haittaa, onko, ovatko haitat esimerkiksi väliaikaisia, lyhytaikaisia, niin kuin Aneimin selitti, niin mikäli näin on, mitä tästä seuraa? Ja voivatko työnantajat helposti pistää direktiä täytäntöön? Ja pitäisikö estää tällaiset tahattomat vaikutukset tai seuraamukset? Ja täytyy muistaa aina oikea suhtaisuus kaikessa lainsäädännössä ja tarkastaa onko lainsäädäntö edes toteuttamiskelpoista. Kiitoksia neuvostosta ei tule olemaan helppoja, koska kun tarkastellaan esimerkiksi soveltamisolosuhteita, niin ei tämä helppoa tule olemaan tämän asian työstäminen. Rova Deli. Madame Kiitos puheenjohtaja. Minulla on tässä muutamia kysymyksiä. Erityisesti komission esityksen siellä näytti olevan pieni sekaannus tässä riskien määrittelyssä. Toisaalta puhutaan... Pour la sécurité et des éléments euh, psychologiques qui sont pris en compte pour tässä haluaisin tietää, mitä mieltä olette tästä termisen, termien ristiriitaisuudesta tai jopa sekaannuksesta. Entä sitten nämä toiminta-arvot ja suuntaan antavat arvot? Onko niiden välinen ero teille tärkeä? Entä sitten työntekijöiden puolelta onko järkevää tai loogista, että siellä näitä eri tyyppisiä oloja kohdellaan eri tavalla, erityisesti säteilytaajuuden osalta ja sen osalta, kuinka usein altistuu tälle säteilylle joko pitkällä aikavälillä tai lyhyemmällä aikavälillä. Täällä puhuttiin myös näistä poikkeuksista erityisesti lääketieteelliselle kuvantamissektorille? Voisiko sen erottaa jotenkin nykyisistä kuvantamistekniikoista? Entä sitten raja-arvojen ylittäminen? Miten se pitäisi sitoa johonkin lisäturvallisuustoimenpiteisiin, jotta riskit voitaisiin arvioida paremmin? Monsieur Clark. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näitä neljää asiantuntijaa, jotka ovat käsitelleet aihetta tänään äärimmäisen mielenkiintoisesta esityksestä ja heidän panoksestaan tähän kuulemiseen. Minä olen ennen kaikkea kiinnostunut magneettikuvauksesta ja muistanette, että tämä valiokunta sai yhteydenoton kahdelta asiantuntijalta vuoden 2004 direktiivin julkistamisen jälkeen. He olivat Lontoossa toimivan sairaalan asiantuntijoita ja he totesivat, että nämä direktiivissä tuolloin asetetut raja-arvot olivat liian alhaisia ja että magneettikuvaus käytännössä loppuisi kokonaan ja tuo arvokas lääketieteen tutkintamalli olisi menetetty. He sanoivat myös, että heidän kaikki kokemuksensa ja kaikki se tieto, jota sairaaloista oli kerätty, ei millään tapaa osoittanut tilastojen valossa, ettäkö henkilökunta olisi kärsinyt magneettikuvauslaitteiden parissa työskentelemisestä. Komissio totesi silloin, että lääketieteen hoitohenkilökunta luonnollisesti altistuu enemmän kuin potilaat, koska he ovat koneiden parissa kaiken aikaa. Ja ymmärrän kyllä, että jos on jatkuvasti sähkökentän piirissä. Se voi luoda sähkövirtaa elimistöön, johtaa sellaiseen, mistä edellinen puhuja puhui, ja myös kudosvaurioihin. Mutta kuten sanoin, nämä raja-arvot asetettiin aivan liian alhaiseksi, ja magneettikuvaus olisi käytännössä loppunut. Pyytäisinkin puheenjohtaja olen kuullut tästä sanottavan tänä iltapäivänä ja olen havainnut, että näissä suosituksissa on varsin sitovia elementtejä. Voidaanko minulle varmistaa, että jos nämä kyseisen sairaalan asiantuntijat voisivat ottaa tähän nyt kantaa, olisiko mahdollista, että voin kertoa heille, että tästä eteenpäin magneettikuvaus voi jatkua ongelmitta. Kiitoksia. Eh, Rova Rapti, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι ένα ζήτημα αυτό που συζητάμε τώρα ε, από τη μια μεριά. nyt keskustelemme on yhtäältä erittäin tekninen luonteeltaan, mutta toisaalta kyse on asiasta, joka hyvin läheisesti linkittyy talouteen ja työolosuhteisiin tietystikin työsuojeluun ja terveyteen. Sähkömagneettiset kentät eivät aiheudu pelkästään magneettikuvauksesta, vaan käytännössä kuitenkin huomio keskittyy nimenomaan magneettikuvauksiin, vaikka säteilyä syntyy paljon monesta muustakin lähteestä. Minun ajatukseni sen suhteen, mitä me täällä valiokunnassa teemme, on se, että me pyrimme löytämään nyt kultaisen keskitien. Pyrimme aikaansaamaan tasapainon yhtäältä turvallisuuden, siis niiden ihmisten turvallisuuden, jotka Käytetään näitä koneita, ja toisaalta potilaiden turvallisuuden kannalta. Sähkömagneettisessa, sähkömagneettisessa tässä täytyy suojata sekä potilaita, lääketieteen työntekijöitä, että myöskin työnantajien elämä täytyy tehdä helpommaksi julkisissa sairaaloissa, joissa käytetään esimerkiksi magneettitomografia välineitä hyväksi. Lääkäreiden työ saattaa vaikeutua. Nyt on kyse sekä terveysalan ammattilaisista, potilaista että työnantajista. Uskoakseni meidän täytyy nyt saada aikaan tietyt rajat tai raja-arvot ja myöskin tietyt takuut toimille, sellaiset, jotka ovat käytännönläheiset. Koska kuten havaitsemme, että laitteet kehittyvät, niin tietystikin äh, tämä sanastopuolikin menee hyvin monimutkaiseksi, mutta olen varma, että asiantuntijat tietävät, mistä minä puhun. Kun laitteet kehittyvät, myöskin riskit lisääntyvät. Meidän täytyy pohtia sitä, miten voimme samanaikaisesti parantaa turvallisuutta ja samalla pitää kuitenkin kustannukset aisoissa. Viimeinen kommenttini Haluaisin vielä painottaa, että kun puhun kustannuksista, en puhu pelkästään taloudellisista kustannuksista, vaan niin ikään niistä kustannuksista, jotka koituvat siitä, kun ihmisten elämästä halutaan tehdä epämukavampaa. Puhun kustannuksista, jotka koituvat ihmisten mukavuudelle ja terveydelle. Nyt Haluaisin kiittää kollegaa, joka keksi järjestää tämän kuulemistilaisuuden. Uskon, että meillä on nyt hyvin paljon vielä työtä tehtävänä ennen kuin tämä asia on loppuun saatettu ja hyvin monet osapuolet ovat mukana keskusteluissa. Uskon kuitenkin, että selkeästi on olemassa halua hoitaa asia kunnolla. Euh, Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, haluaako edustaja Mohan käyttää vielä puheenvuoron? sur les. Oui, j'ai bien écouté les, les, les trois. Kun nyt kuuntelin tässä näitä kolmea puheenvuoroa komission edustajien jälkeen, haluaisin tosiaan korostaa sitä, että herra Sapir puhui erityisen yksityiskohtaisesti siitä, että kaikki työntekijät tulee tässä kattaa. Onko tämä sellainen tavoite, joka voidaan täyttää, eli katetaanko tällä direktiivillä kaikki työntekijät vai pitäisi olla jonkin, pitäisikö olla jonkinlaisia kansallisia toimeenpanodirektiivejä? Moi, j'ai une question pour, euh, pour la commission, puisque... kysymys komissiolle. Sain kuulla, että neuvosto on muuttanut rakennetta ja muuttanut tekstiä voimakkaasti. Miten te reagoitte tällaiseen, siihen, että tekstin rukataan aivan uuteen uskoon neuvoston puolella? Sopiiko tämä teille vai katsotteko, että tämä on parannus suhteessa teidän alkuperäisen tekstinne vai pyritäänkö tässä nyt ehkä astumaan teidän varpaillenne? Onko teidän ajatusta tästä? Mielelläni kuulisin teidän reaktionne. Olen varma, että ette vielä ole kunnolla analysoineet edes sitä, mitä neuvoston puolella on tehty, mutta ehkä voitte kertoa reaktionne. Voin myöskin antaa asiantuntijoille vielä puheenvuoroja, ehkä hieman eri järjestyksessä, käänteisessä järjestyksessä suhteessa aikaisempaan puhujärjestykseen. Ensin herra Volmert. Sauf si vous considérez Paitsi jos ei teillä mitään sanottavaa, niin ei ole pakko, mutta saatte nyt puheenvuoron, jos haluatte. Sorry, I'm not, I'm not used to the... Niin, en ole tottunut tämän valiokunnan ö, prosesseihin, mutta halustiko, että kommentoin kaikkia tähän puheenvuoroja vai tätä viimeistä? So if you had uh, something to add and... Kuuleminen lopuilla, niin mikäli teillä on jotakin lisättävää, tai Mikäli te kommentoida sitä muutamat sanat, niin nyt siihen on tilaisuus. Ähm. No selvä. Täällä esitettiin kysymys siitä, miten nämä suunta-arvot, toiminta-arvot ja altistumisarvot liittyvät toisiinsa. Minä voin esittää tästä yksityiskohdat, jos siitä on hyötyä joko nyt, taikka sitten tämän itse kuulemisen jälkeen, jos siitä olisi tälle valiokunnalle siis hyötyä. If you're here, it's to give the information. Jos kerran olette täällä ja voitte kertoa tätä tietoa, niin oikein mielellä voitte toimittaa tietoa nyt saman tien valiokunnan. Tietenkin paitsi jos olette puhua sen tunnin, niin ei sitten. No puhukaa sitten, jos puhutte vähemmän kuin tunnin. In terms... Hyvä on. Eli mitä työnantajan on tehtävä suunta-arvojen osalta? Jos altistuminen on alle suunta-arvojen, näissä matalataajuusalueissa ei ole tarvetta mihinkään toimiin, koska näitä pidetään sellaisina, että siihen ei juurikaan ole riskejä työntekijälle. Mutta jos riski on yli suunta-arvon, jos ajatellaan työturvallisuutta, on ryhdyttävä työnantajan puolelta turvatoimiin varmistettava se, että ei ylitetä altistumisarvoja, jotka koskevat turvatekijöitä. Eli jos joku esimerkiksi altistuu näille taajuuksille, työnantajan on riskiarvioinnissaan varmistettava, ettei tällaisia tilanteita pääse syntymään. Ja sitten seuraava seikka, mitä työnantajan on tehtävä, heidän on määriteltävä, onko tarpeen asettaa voimaan lisää turvatoimia, jotta mutta noita toiminta-arvoja ei, altistuksen toiminta-arvoja ei ylitetä. Eli on todennettava, että ei ylitetä sellaista altistumismäärää, josta olisi riski terveydelle, jos esimerkiksi ylitetään tuo altistumisarvo, ja tässä on kyse tietystä joustavuuslausekkeesta, niin työnantajan pitäisi todentaa, että työntekijät työskentelevät valvotuissa olosuhteissa, eikä heidän terveydelleen aiheudu tästä haittaa. Merci beaucoup. Monsieur Marc Sapir. Écoutez, je vais juste essayer. Yritän nyt vastata joihinkin kysymyksiin vain. Ensimmäinen seikka, joka kiinnitti huomioni, liittyi matala taajuusalueella aiheutuviin terveysriskeihin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun on tarkasteltu tilastoja, joita magneetikuvaslaitteiden valmistajat ovat laatineet, ovat johtaneet siihen, että kun on kyse onnettomuuksista, jotka aiheuttavat tällä alalla, ne ovat aivan erityyppisiä onnettomuuksia. Joten onnettomuudet pitäisi erottaa altistuksesta. Mikä minä kaadun esimerkiksi niin minulle saattaa tuntua vammaa, mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, niin minun mielestäni tässä turvallisuus ja terveys pitäisi erottaa tässä direktiivissä toisistaan, koska ei tässä ole muuta mitään järkeä, varsinkin silloin kun on kyse työntekijöistä, jo- joilla on oma tehtävänsä, esimerkiksi lääketieteellinen tehtävä. Ja haluavat tehdä työtään, ja heidän täytyy silloin olla turvallisissa olosuhteissa esimerkiksi, mikäli he kaatuvat, tällainen pitää estää. Mutta tämä lähestymistapa, jossa erotetaan turvallisuus ja terveys, minun mielestäni pitäisi muistaa direktiivin puolella, että terveys ja turvallisuus ovat kaksi eri asiaa. Yhdysvalloissa esimerkiksi sanotaan, että ryhtyy toimenpiteihin, koska onnettomuuksien määrä on lisääntynyt silloin, kun laitteita on enemmän ja, ja potilaita on enemmän ja niin poispäin. Minä, tämä kiinnitti voimakkaasti huomioni. Tämä pisti silmään suorastaan. Sitten raja-arvot ja lähestymistapa näiden osalta tällä hetkellä, miten niihin suhtaudun tällä hetkellä. Minulla on sellainen kuva, että tässä pyritään yksinkertaistamaan asioita, mutta samalla monimutkaistetaan asioita, vaikka on visio olemassa ja halutaan tehdä mahdollisimman yksinkertaisia sääntöjä, mutta kun pistetään täytäntöön niitä käytännössä, niin minun nähdäkseni että täytäntöönpano kyllä vaikeutuu. Sitten viimeinen kommentti. Yksi suuri vaikeus on tietää, kuinka pitkälti pitää ryhtyä harmonisointiin Euroopan tasolla, vai pitäisikö jättää asiat ikään kuin kansalliselle tasolle. Ja direktiivi kohdistuu jäsenvaltioihin, jäsenvaltioiden täytyy itse keksiä keinot pistää direktiivi täytäntöön ja saattaa olla, että tilanne maiden välillä tulee olemaan hyvinkin eri, erilainen, monenkirjava. Esimerkiksi joissakin maissa ei ole olemassa lainsäädäntöä, eikä lainsäädäntö tulekaan ilman, että Euroopan tasolta tulee sykäys tätä varten. Mutta kaikki ei voida hoitaa Euroopan tasolla. Mä katson joka tapauksessa, niin kuin kollegani täällä totesi, että raja-arvot täytyy, niitä täytyy olla selkeitä, niitä voidaan pistää täytäntöön, niitä voidaan valvoa ja soveltaa. Ja täytyy varmistaa, että dosiometriperiaate toteutuu, eli nämä annosarvot, säteilyannosarvot täytyy ottaa pohjaksi ja pohtia myöskin teknologian kehitystä tässä suhteessa. Nähdäkseen meidän täytyy luoda Euroopan tasolle asiantuntijaryhmä, jossa on mukana jäsenvaltioiden edustajia myöskin komissio. Siellä pohditaan teknologian kehitystä ja seurataan tästä käytävää keskustelua. Täytyy tarkastaa, miten teknologia kehittyy, koska esimerkiksi magneettikuvauslaitteiden ja radioaktiivisten kuvauslaitteiden suhteen on tapahtunut niin paljon kehitystä, että tilanne on hyvinkin erilainen eri, ö, eri laitteiden osalta ja kuinka suurista Tesla-arvoista on esimerkiksi kyse 10 Teslan altistuksesta, vaikka jo suuremmasta altistuksesta, eri laitteet eroavat toisista hyvinkin paljon. Ja yrityksen, yrityksenkin tasolla täytyy tarkastella, mikä tila valitsee ruohonjuuritasolla. Ja Ek Nirpe tekee työtä niin abstraktilla tavalla, mutta nyt pitäisi paremmin käydä yleistä keskustelua. Sitten että myöskin konkreettinen puoli, ruohonjuuritaso huomioon. Business Europe, Thank you. Kiitos. Niin, palaisin vielä näihin poikkeusmenettelyihin, erityisesti magneettikuvauksen osalta ja direktiivin joustavuuden osalta. Direktiivi kattaa siis kaikki alat. Tässä ei puhuta nyt mistään tarkoista poikkeuksista. Puhutaan, puhutaan rajallisesta joustavuudesta. Magneetti kuvaus on ihan selvä ja tärkeä tapaus, mutta pitää muistaa, että se ei ole ainoa ala, johon negatiivisesti vaikuttaa, vaikuttaisi ainakin tämä nykyisenlainen ehdotus ja sen raja-arvot. Business Europein näkökulmasta, kun nyt olemme tällainen eri aloja kattava järjestö, mietimme, että voisiko tällainen direktiivi ylipäänsä kattaa kaikkia aloja. Jos voi, niin ei siinä mitään ongelmaa meille sinänsä ole. Työmarkkinaosapuolten välillä voidaan käydä vuoropuhelua, mutta ymmärrämme, että toimeenpano terveys, terveydenhuollossa voisi olla vaikeaa ja sama pätisi myös tietyn tyyppisiin hitsauksiin. Eli kunhan, jos, jos direktiivillä on ennakoimattomia negatiivisia vaikutuksia, niin silloin tarvitaan mahdollisimman suurta joustavuutta. Direktiiviä tulee toimeenpanna hyvin valvotuissa oloissa. On vaikea nähdä tällä hetkellä sitä, miten tätä lähdettäisiin kehittämään esimerkiksi juuri magneettikuvauspuolella. Meidän näkökulmastamme meillä on jo terveyden ja turvallisuuden puitedirektiivi, jossa arvioidaan kaikenlaisia riskejä ja kaikenlainen joustavuus tulee toteuttaa niin, että sitä tuetaan oikeanlaisella valvonnalla tai muilla tarkoilla toimenpiteillä, kuten jo sanottiin, joko järjestämällä työ niin, että ei työskennellä korkealla, jos työntekijä esimerkiksi kärsii huimauksesta ja niin poispäin, sitten pitää tutkia sitä, minkälaisia käytännöllisiä valvontatoimenpiteitä olisi liitettävissä tähän joustavuuteen. EAYn e kollega tässä esitti näkökulmia, jotka ovat hiukan erilaisia kuin omani. Siellä he halusivat erottaa turvallisuus. Me haluaisimme erottaa turvallisuus ja terveellisyysnäkökulmat toisistaan jotta varmasti nämä molemmat osa-alueet tulisivat katettua. Nehän ovat ihan omanlaisiaan osa-alueita. Ensinnäkin tämä altistus sähkömagneettisille kentille. Jos sitä tapahtuu paljon, voi vaikuttaa työntekijän terveyteen, mutta se on eri asia kuin työntekijöiden turvallisuus Totta kai tämä voi johtaa esimerkiksi onnettomuuksiin työpaikoilla ja sillä on tietenkin sitten vaikutus työntekijän terveyteen, mutta se on ainoastaan mahdollisuus, että, että säteily johtaa onnettomuuteen. Eli me, me näemme asian hiukan eri tavalla. Ja tämä näkökulma sopii sitten paremmin tuohon direktiiviin, Eli riskien mukaisesti työnantajilla on erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa näitä toimia. Euh, la monsieur... Komission puolesta herra Hermillon, olkaa hyvä. Voisin ensiksi vastata rouva puheenjohtajan kysymykseen. ja Sitten annan puheenvuoron niin, Hän voi vastata muihin kysymyksiin. Me par- tarkastelemme parhaillamme kompromissia, jonka puheenjohtajamaa meille esitti. Kyse on ensimmäisistä reaktioista vasta. Vielä vasta ensimmäiset mielikuvat asiasta, huolimatta siitä, että eri artikkelien osalta on käyty epävirallista näkemysten vaihtoa. Meistä vaikuttaa siltä, että ehdotus ei millään tavalla vie komission alkuperäisiä tarkoitusperiä. Me haluamme varmistaa, sen, että voidaan tehokkaasti pistää täytäntöön tätä direktiiviä, kuten aiemmin totesin. Voimme parantaa myöskin työntekijöiden suojelua sähkömagneettisilta säteilyiltä. Me tarkastelemme myöskin ECNIRPin suositusten valossa raja-arvokysymystä ja haluamme varmistaa tietyn var- joustavuuden myöskin, joka mahdollistaa sen, että direktiivin voi soveltaa kaikilla sektoreilla mukaan luettuna sotilas, teollisuus ja lääketieteellinen sektori. Haluamme joustaa myöskin raja-arvojen osalta, ottaen huomioon aina teknologian kehityksen. Teknologian kehitys on hyvin nopea ja tämä myöskin heijastuu raja-arvoihin ja delegoittujen säädösten kautta näitä asioita voidaan työstää jatkossa. Puheenjohtajamaa on tehnyt ehdotuksensa mukana joitakin seikkoja tai ehdotuksia, jotka ovat hyvinkin merkittävällä tavalla eriäviä komission ehdotuksen verrattuna esimerkiksi yritysten velvollisuudet lääketieteellisen seurannan osalta. Minun mielestäni tässä nyt on vähätelty tässä neuvoston kompromissiehdotuksessa tätä puolta. Komissio haluaa tämän selväksi tehdä myöskin neuvostolle. Lisäksi on ehkä liikaakin yksinkertaistettu toiminta-arvoajatusta ja altistusarvoja. Tämä saattaa vaikeuttaa sähköalalla toimivien toimintaa. Lisäksi on poistettu laitteiden luettelo. Laitteiden luettelon avulla komissio katsoi pystyvänsä helpottaa, helpottamaan yritysten elämää ja direktiivin soveltamista. Kenties meillä on vielä keino korvata tämä laiteluettelo direktiivissä jollakin muulla tavalla, joka vastaa samoja tarkoitusperiä. Merci, monsieur Silva. Je vais... Kiitoksia, herra Silva. Minä jatkan tästä vastaamalla tiettyihin kysymyksiin, joita täällä on esitetty. Eräs kysymys koski näitä turvallisuusvaikutuksia ja toisaalta terveysvaikutuksia. Komissio on tässä hiukan innovoinut. Tässä puhutaan tietyistä viitetasoista, jotka ovat sitten muuttuneet tällaisiksi toiminta-arvoiksi eli niiksi arvoiksi, joita mitataan näistä laitteista. Ja sitten nämä raja-arvot ovat asia erikseen. Vuoden 2004 direktiivistä on lähdetty hiukan uudistamaan tätä sanastoa ja mennään vielä hiukan pidemmälle. Korkeataajuuksisissa säteilyissä asia oli erikseen vuoden 2004 direktiivissä – me olemme halunneet ottaa huomioon sen, että tässä tehdään nyt ero eri kehon eri osiin vaikuttavan säteily, säteilytyyppien välillä, eli vaikuttaako säteilykeskushermostoon vai ääreishermostoon. Eli keskushermosto on pää ja sitten ääreishermosto ovat muut osat. Ja näihin kahteen on omat raja-arvonsa. Eli kahden tyyppisiä raja-arvoja on. No sitten nämä viitearvot, kuten niitä myös kutsutaan, eli toiminta-arvot, niihin on yhdistetty tiettyjä asioita, eli olemme hiukan innovoineet tässä, etsineet lukuja asiakirjoista, ja jotta erotettaisiin sitten näitä toisistaan. Meillä on toiminta-arvot ja suuntaan antavat arvot. Kuten tässä herra Sapir totesi, ihmiskeho on hiukan monimutkaisempi. Ei sitä voi ajatella pala palalta ja siksi myös olemme tutkineet erikseen terveellisyysvaikutuksia tai terveysvaikutuksia ja turvallisuusvaikutuksia vaikutuksia. Eli tietyt raja-arvot ovat olemassa turvallisuusvaikutuksiin. Eli esimerkiksi tällaiset, että ihminen, ihmisen silmissä välkkyy valoja ja niitä ei voida rinnastaa vakavampiin terveysvaikutuksiin. Olemme ikään kuin ottaneet uuden näkökulman näihin erityyppisiin vaikutuksiin ja pyrkineet tekemään sen mahdollisimman suhteellisesti yritysten kannalta. Ja komissio pyrkii tässä kaikessa säilyttämään hyvin korkean työntekijöiden suojelun tason. Tämä asiahan on hyvin monimutkainen ainakin ensivilkaisulta mutta varmasti täytäntöönpanovaiheessa tämä on sitten todella helppoa. Nous sommes ici aujourd'hui parce que le débat... Sitten tämä Lierem-tapaus. Siinähän sovellettiin vuoden 2004 direktiiviä ja röntgenlääkäri tapauksesta oli kyse. Voin sanoa, että Komissio on tehnyt paljon töitä tämän asian parissa. Meillä on paljon kontakteja laitevalmistajien puolella ja röntgenlääkäreiden puolella ja myös järjestöjen puolella, erityisesti magneettikuvausjärjestöstä, olemme, sinne olemme olleet yhteydessä. Ja röntgenlääkärit ovat niitä ihmisiä, joihin tässä herra Clark viittasi. Eli komissio on tehnyt monenlaisia asioita. Olemme pyrkineet kvantifioimaan tätä ongelmaa, katsomaan mikä toimii ja mikä ei. Tilanteet vaihtelevat hyvin pitkälle ja olemme huomanneet vuoden 2008 jälkeen sen, että kun näitä lääketieteellisiä toimenpiteitä tehdään kymmeniä miljoonia EU-ssa vuosittain. Ongelmia ei ole ollut aikaisempienkaan raja-arvojen kanssa, mutta 12-15 prosenttia tapauksista on sellaisia, joissa on ongelmia. Eli siellä voitaisiin hiukan säätää työtapoja ja työolosuhteita mutta tehdäänpä tässä nyt mitä tahansa, niin luultavasti osassa tapauksista nämä uudetkin raja-arvot ylittyvät hyvin niukasti. Protéger les travailleurs médicaux, la réponse... Ja vastaus siihen, että pitäisikö meidän edelleen pyrkiä kehittämään tätä direktiiviä sähkömagneettisten kenttien vaarallisuuden poistamiseksi, vastaus on totta kai, että kyllä, raja-arvoista ei päästä edelleenkään eroon, mutta jos tehdään yhteistyötä ja kehitetään yhdessä näitä toimenpiteitä kvalitatiivisesti, niin tilanne varmasti paranee ja sillä on sitten vaikutusta myös näihin sähkömagneettisiin kenttiin esimerkiksi myös röntgensaleissa – Eli töitä pitää tosiaan tehdä ja ehkä myös tuottaa pieni opas kirjanen, joka puuttuu nykyisiin laiterakennelmiin, joita EUsta löytyy. Eli vastatakseni kysymykseen, joka koski sitä, että ovatko sähkömagneettisille kentille altistuvat työntekijät nyt tyytyväisiä, sanoisin, että kyllä, magneettikuvantajien liitto taas ei välttämättä ole, ja jokaisella järjestöllä on omat tiedotteensa tästä asiasta, ja ne kertovat, mitä ne haluavat komission tekevän. Yhteisymmärrys pitää löytää, ja tahtoa yhteisen ratkaisun löytämiseksi on, jotta voidaan suojella työntekijöitä ja kehittää edelleen työoloja. Ja minä uskon tähän tuohon syvästi. Kiitoksia. Kiitos rouva esittelijä. Haluatteko nyt äh, kommentoida jotenkin tätä keskustelua? Olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kuulin eri, kuuntelin erittäin huon, huolellisesti asiantuntijoita, jotka olivat tänään paikalla. Ja myöskin kollegoiden kysymykset äh, kirjasin ylös. Yleinen konsensus nyt on syntymässä sen asian osalta, että kaikki työntekijät, jotka altistuvat elektromagneettiselle säteilylle, täytyy ottaa huomioon heidän terveytensä ja turvallisuutensa. Kumpikin puoli täytyy muistaa. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys. Mitään poikkeuksia ei pidä sallia millekään työntekijäryhmälle. Sen sijaan voidaan mukauttaa sääntöjä vaatimusten ja olosuhteiden mukaan. Hyvin paljon on terveysalan kiinnitetty huomiota terveydenhoitoalaan, mutta tämä sotilasteollisuus, puolustusteollisuus mainittiin niin ikään erityissektorina. Ja eli jonkinlaista täytäntöönpanon joustoa tässä tarvitaan. Toinen seikka joka kiinnitti huomioon, on se, että me pitäisi luoda sellainen direktiivi, joka on sovellettavissa ja joka toimii. Nähdäkseni tässäkin suhteessa on olemassa yleistä tahtoa tämän aikaansaamiseksi. Kolmas seikka. Kirjasin tietystikin ylös sen, että magneettikuvauspuolella – on tällainen yleinen liikehdintä meneillään, koska tietystikin kyse on sekä potilaista että ne laitteiden käyttäjistä. Kummankin osapuolen täytyy olla suojeltuina, kun tämän direktiivin täytyy päteä. Haluaisin nyt tehdä pienen täsmennyksen kollegalleni herra Clarkille. Eilispäivänä yhdessä kollegani Karima Silvanan kanssa, joka on esittelijä, järjestimme kuulemistilaisuuden, jossa paikalla oli myöskin tämä IRM-allianssijärjestö – kollegani ja esittelijät ja varjoesittelijät eri ryhmistä ovat paikalla. Herra Erbillon oli myöskin paikalla, sillä meidän huolemme ja teidän huolenne kaikki otettiin esiin ja myöskin mahdollisuudet hälventää näitä huolia. Haluaisin täsmentää erästä seikkaa. Tässä direktiiviehdotuksessa havaitaan selvästi, että laitteistot kehittyvät nopeasti. Sen vuoksi täytyy jatkuvasti seurata tekniikan kehittämistä, mutta täällä ei mainittu edes seikkaa, johon olen itse kiinnittänyt hyvin paljon huomiota kollegoideni kerran, olettaisin näin. Nimittäin y- toimintakäyttöympäristö, tämän laitteen ympäristö, laitteen toimintaympäristö vaikuttaa jo tämän laitteen käyttöturvallisuuteen ja työntekijä, mikä joka on hyvin lähellä tätä laitetta esimerkiksi, on valitettavasti tämän laitteen vaikutuspiirissä. Tämä täytyy ottaa huomioon tämä toimintaympäristö, käyttöympäristö. Herra Erminion totesi, että jossakin tapauksessa nämä, nämä mittausvaatimukset johtavat siihen, että käytännössä voitaisiin helpottaa enemmänkin työnantajien työtä tai yritysten työtä mutta mikäli edellytetään, että sovetan tätä vaatimusta, täytyy varmistaa, että säännöt ovat helposti sovellettavissa ja myöskin helposti ymmärrettävissä niin, että muutkin ymmärtävät, missä mennään kuin näiden laitteiden rakentajat tai valmistajat. Täytäntöönpanon kannalta täytyy muistaa nimenomaan työskentelyympäristö, toimintaympäristö. Silvana Rapti puolestaan painotti erästä seikkaa. Eli sitä, että tämä koskettaa monia sektoreita, sekä julkista sektoria että yksityistä sektoria. Ja loppujen lopuksi kysymyskin myöskin taloudellisista seuraamuksista, valtavan suurista sellaisista. Kaikki päätökset, jotka me teemme tämän sen suhteen, vaikuttavat myöskin taloudellisesti. Tämä pätee näihin laitteisiin ja laitteiden kehittymiseen myöskin. Mutta toisaalta tulee myöskin terveyshaittoja ja näiden myötä kustannuksia. Tämän asian esittelijänä aion nyt laatia omana tekstiehdotukseni ja muutosehdotuksia komission ehdottamaan tekstiin niin, että pyrin mahdollisimman tehokkaasti tehostamaan sitä työtä, jota me teemme jatkuvasti. Aion lisätä jotakin seikkoja niin ikään rova Liz Lin, joka valitettavasti ei päässyt tänään paikalle. On hyvin pitkälti samoilla linjoilla kuin minäkin. Ja hän haluaa painottavan erityisesti raskana olevia naisia ja heidän suojeluaan silloin, kun he tekevät työtä ympäristössä, jossa he altistuvat sähkömagneettiselle säteilylle. Tämän osivoimaajan lopuksi. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Euh, Kiitos. Halusitteko vielä puheenvuoron? Ei, vaan olisin... Joto emar Halusin vain todeta, että kun tässä nyt puhuttiin siitä, että magneettikuvat laitetaan internettiin, niin tuntuu, että tässä puhutaan siis ainoastaan, ainoastaan magneettikuvauksesta, mutta MRI, lyhenne, jota magneettikuvauksesta käytetään, tarkoittaa myös mielenterveyden tutkimuslaitosta. No ei avata tästä nyt keskustelua. Donc, prochaine étape, euh, Kiitoksia tosiaan tästä tarkennuksesta ja kiitokset myös esittelijä Mohanille ja muille puhujille. Äänestys on 22. 23. marraskuuta. Kiittäisin kaikkia, jotka ovat tehneet yhteistyötä tässä asiassa, mutta nyt seuraavaksi koordinaattoreiden kokous, ja jos ne, ketkä eivät siihen osallistu, voivat poistua salista mahdollisimman pikaisesti.